kopion meidän nettisivustoltamme tietääkseni. Hyvä. Eli tämä tästä. Ihan pieniä muodollisuuksia. Meidän pitää muodollisesti hyväksyä esityslista. Kiitos. Meillä ei ole pöytäkirjaa hyväksyttävänä eikä minulla ole mitään ilmoituksia näitä äskeisiä lukuun ottamatta, joten mennäänpä eteenpäin kohtaan kolme tai ensimmäisen kohtaan. Ja haluaisin muistuttaa teitä taustoista, jotka liittyvät tähän tärkeään tutkimuksen taustoihin markkinoiden, yhtenäismarkkinoiden toiminnasta. Eli tämä liittyy valiokunnan tekemään arvioon yhtenäismarkkinoista. Jäsenet olivat sitä mieltä, että oli tärkeää ymmärtää kuluttajien huolenaiheita, jotka liittyvät yksinäis, yks, yhtenäismarkkinoille pääsyyn. Ja meidän pitäisi parantaa meidän politiikkaamme, koska meillä on todistuksia ja todistuksiin perustuva politiikka on parempi kuluttajille. Ne teistä, jotka olivat täällä ennen viime vaaleja, niin tietävät, että meillä oli erittäin tärkeä mietintö Anna Hediltä, joka oli ensimmäinen arvio tästä kuluttajamarkkina-asioista, joka hyväksyttiin ma maaliskuussa – ja David Mayer oli tässä tärkeä henkilö. Hän oli kaikissa kokouksissa ja minun itseni ja muutaman muun lisäksi, joten tervetuloa David takaisin tänne valiokuntaan puhumaan meille tästä. Näytän tämän nyt tässä, että myös internetin katsojat näkevät tämän. Thank you very much. Mr. Chairman, for this opportunity. Kiitos puheenjohtaja mahdollisuudesta kertoa teille töistämme. Kopioita asiakirjasta löytyy salista ja tulostaulu on kielletty, käännettykin jo kaikille virallisille kielille ja se löytyy myös netin ja sivuiltamme kaikilla kielillä. No niin, nyt sitten ensimmäisen dian. No niin, miksi sisämarkkinoita on tarkasteltava eh, kulutuksen kannalta, miksi tämä on tärkeää kuluttajakin ajatellen. On muistettava se, että kulutus on kuitenkin 56 prosenttia BKT. Se on siis huomattavan suuri määrä. Ja on tärkeää, että kuluttajat näin ollen tekevät hyviä päätöksiä. Ja kun kuluttajilla on tarvittavat taidot ja välineet ymmärtää, valintojen monimutkaisia mahdollisuuksia, niin silloin on mahdollisuus vaikuttaa tehokkaaseen ja innovatiivisen palvelujen tarjoamiseen, ja tätähän me haluamme. Tehokasta, korkealaatuista palvelujen ja tavaroiden tarjoamista, ja sitten tähän vastaa kuluttajien kysyntä. Tältä pohjaltahan markkinat toimivat. Jos kuluttaja ei pysty tätä roolia hyvin hoitamaan, niin markkinat alkavat mennä pahasti pieleen. Ja tässä siteeraus Nobel-palkinnon voittajalta viime vuodelta. Eli tässä todetaan, että jos kuluttajien on varsin hankala tehdä valintoja, se hinnoitutelua, niin tällaiset markkinat alkavat vaikuttaa monopolimarkkinoilta. Ja tämä vaikuttaa sitten hintoihin ja valintoihin. Eli kuluttajan tulee pystyä hahmottamaan paras laatu, hinta, suhde mahdollisimman helposti, ja tämä on erittäin tärkeää, jos halutaan, että kilpailun myötä hyviä asioita saadaan aikaan. Toisaalta tiedämme, että tietoa saaneet kuluttajat voivat johtaa innovaatiokehitystä ja sehän on tärkeää kasvulle ja talouden elpymiselle. Parhaat yritykset ovat niitä, jotka voivat integroida kuluttajapalautteen ja tiedon uusiin tuotteisiin. Ja tämän lisäksi tiedetään, että kun kuluttajaluottamus on heikoilla, joissain jäsenmaissa kuluttajat mielellään sijoittavat uusiin tuotteisiin, jos tietävät, että kuluttajasuojalakikysymykset on kunnolla hoidettu. Tämä on myöskin muistettava. Ja kuluttajien hyvinvoinnin tulisi olla keskiössä yhtenäismarkkinoista puhuttaessa ei pelkästään kuin kasvusta ja kilpailukyvystä puhutaan, vaan myöskin kun ajatellaan kuluttajien ja kansalaisten hyvinvointia. Jos tietoa on liikaa tai on päällekkäistä tietoa tai harhaanjohtavia käytänteitä. Tällöin syntyy huomattavia tappioita kuluttajille. Ja nyt ensimmäistä kertaa olemme näitä mitanneet ja nämä menetykset ovat huomattavan suuria. 0,3 prosenttia EUn BKT arvioiden mukaan. Nämä siis näin hävitään. Ja tulostaulu asia myöskin osoittaa vuodessa saadaan kahdenlaiset tulostaulut, vähän erilaiset luonteeltaan. Toinen syksyn tulostaulu, jonka tässä esittelen, tarkastelee markkinoita, mitkä ovat ne markkina-alat, jotka pettävät kuluttajia. Ja sitten kevään tulostaulu, joka saadaan ensi kuussa, tarkastelee kahta aspektia sisämarkkinoiden osalta. Ensinnäkin digitaalista markkina kun puhutaan rajat ylittävistä sähköistä kaupoista, miten tavoitteisiin päästään, ja toisaalta sitten kansalliset eh, kuluttajien olosuhteet. Paljonhan riippuu siitä, miten kansalliset viranomaiset hoitavat omat tiedotus, täytäntöönpano ja koulutustoimensa. Jos näissä epäonnistutaan, sisämarkkinat kärsivät. Eli maaliskuussa tarkastelemme myöskin sitä, miten hyvin jäsenmaat ovat hommansa hoitaneet tulostauluita nyt siis tarkastelemme. Julkaistiin viime lokakuussa nyt ensimmäistä kertaa. Olemme rankanneet 50 tärkeintä kuluttajamarkkinaa. Ja tämä muodostaa 60 prosenttia kuluttajien budjetista. Ja olemme käyneet läpi siis 50 markkina-aluetta 27 jäsenmaassa pitkälti yhtenäisen tutkimuksen kautta tämä tehtiin. Kysyttiin kuluttajien viimeisimpiä kulutustottumuksia. Emme siis mitään yleisiä näkemyksiä näistä markkinoista, vaan olimme yhteydessä kuluttajien, jotka olivat jotain näiltä markkinoilta viime aikoina ostaneet. Ja tällöinhän kuluttaja siis tiesi, mistä puhui. Ja sitten esittiin tärkeitä kysymyksiä siitä, miten markkinat toimivat. Esimerkiksi kysyimme, oliko helppo tehdä hintavertailuja, tuotevertailuja, yritysvertailuja. Ja jos siteeraisin jälleen Nobel-voittajaa, niin jos vertailukelpoisuus ei toteudu, voidaan puhua monopoliasemasta. Tätä siis kysyimme. Kysyimme, luottivatko kuluttajat yrityksiin tuntuiko siltä, että kuluttajaehdosta oli kiinni pidetty. Ja jos ei, niin tällöin uusien yritysten on vaikea tulla markkinoille ja tämä saattaisi johtaa myös siihen, että kuluttaja kääntää selkänsä tälle markkinalle. Tarkastelimme myöskin ongelma- ja valitusasioita, oliko niitä ollut tietyllä markkina-alalla. Ja tutkimuksessa myöskin siirtoasiaa seurasimme. Jos kuluttaja vaihtaa tai on valmis vaihtamaan, niin tällöin kilpailu ilmeisesti on terveellä pohjalla. Jos tätä ei tapahdu, asiat eivät ole sujuneet ihan toivotulla tavalla. Tämän lisäksi sisämarkkinahinnoittelua tarkastelimme, oliko hinnoissa suurta heilahtelua. Ja tämän työn pohjalta sitten lanseerasimme kaksi kattavaa markkinatutkimusta. Toinen internetpalvelusäännöstä ja toinen lihamarkkinoista. Eli tämä kaksivaiheinen työ, siihen mennään. Ja sitten tulostalu siis hahmottaa näitä ongelma-alueita sisämarkkinoilla ja tältä pohjalta sisämarkkinatutkimus toteutettiin, jotta saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miksi ongelmia on ilmennyt ja näiden pohjalta sitten laadimme eh, toimintasuunnitelmia ja ehdotuksia. Tulostaulun ytimenä on tämä rankkaus. E- esitettyjen kysymysten pohjalta tarkasteltiin siis 50 eri markkina-aluetta ja huomattiin, että palvelumarkkinoilla yleis hyödyllisten palvelun osalta tilanne oli hankala. Tässä rahoituspalvelut, energiamarkkinat, telekompalvelut ja liikennepalvelut ovat täällä e, ihan alhaalla. Meridindeksien pohjalta. Eli näiden osalta kuluttajat olivat tyytymättömiä, ongelmia oli ilmennyt. Ja sitten muiden hyödykkeiden osalta tilanne on hieman parempi tavaroiden osalta, eli tässä ilmeisesti asiat on hoidettu hieman mallikkaammin. Ja sitten, kun teillä on vähän enemmän aikaa, niin teidän kannattaa käydä läpi tätä seuraavaa sivua, joka tarkastelee hintoja. Eli hinnoissa erot ovat suuria sisämarkkinoilla, mutta on selvää, että hinnat saattavat myös hyvistä syistä erota toisistaan. Esimerkiksi paikalliset palkkakustannukset tai elinkustannukset saattavat olla perusteltu syy hinnoille. Eli tässä hinnoitteluarviossa olemme eh, luokitelleet hinnat sen mukaan, eh, miten paljon ne toisistaan poikkeavat, mutta myöskin miten tämä sopii todellisiin tuloeroihin. Ja tällä siis tarkoitan sitä, että oikealta alhaalta löytyvät internetpalvelut ja tilipalvelut, joissa mm, on suuria hintaeroja eikä eroa ero välttämättä pohjaudu taloudellisten olosuhteiden eroihin. Eli kallissa maissa hinnat ovat huomattavan paljon korkeammat kuin sellaisissa, joissa elintaso ovat alhaisemmat. Mutta on ongelmallista silloin, jos hintaa, hinnan eroa ei voida näillä elinkulueroilla eh, puolustella Tällöin tilanne on huolestuttava ja ilmeisesti sisämarkkinoilla on jonkinlaisia integraatio- tai muita hankaluuksia. Ja todellakin kaksi markkinatutkimusta on toteutettu. Internetpalvelu ensinnäkin ja sitten lihasektori. Tässä lähdemme liikkeelle indekseistä kansallisesti. Tietysti voitaisiin ajatella myös Euroopan laajuista esitystä, mutta tästä löytyvät siis samat indeksit kunkin yksittäisen jäsenmaan osalta. Ja olemme pyrkineet siis eh, siihen, että tietoja voi hyödyntää Euroopan jäsenmaatasolla samalla tavalla. Eli oman jäsenmaan kohdalta voi katsoa, mitkä ovat ne sektorit, joiden osalta eh, kuluttajilla on eh, ollut ongelmia viimeisten hankintojensa jälkeen. Ja tällä tavalla pyrimme sitten eh, täytäntöönpanoa priorisoimaan kansallisesti ja huomioimme myöskin alat, joiden tilanne oli huono Euroopan laistarkastellen, jotta ne voisivat toimintaansa parantaa jatkossa. Ja pyrimme edelleenkin parantamaan kerättyjen tietojen laatua ensinnäkin kuluttajien jättämät valitukset. Tässä nyt pyrimme siihen, että meillä olisi yksi tietokanta, johon kaikki tilastot saataisiin kunkin yksittäisen valituksen osalta, jotta saataisiin selkeä käsitys siitä, milloin kuluttajat ja minkälaisiin ongelmiin törmäävät. Ja sitten hinnoista. Emme ole vielä täysin ymmärtäneet kaikkia seikkoja, jotka hintoihin vaikuttavat, mutta teemme Eurostatin ja kansallisten yksiköiden kanssa yhteistyötä, jotta voitaisiin saada myös hintatiedot vertailukelpoisemmiksi EU-ssa. Ja sitten viimeiselle sivulle Eli siis tässä on kaksivaiheinen työ tämä valvonta tulostaulun kautta ja sitten sen pohjalta käymme yksityiskohtaisemmin käsiksi ongelmallisiin markkina-aloihin. Siis lihan ja internetin osalta töitä tehdään ja muitakin tutkimuksia olemme jo toteuttaneet. Ensinnäkin pankkimaksuista julkaisimme tietoja huomattiin, että erot olivat suuria Ranskan, Belgiankin kaltaisissa maissa. Ja nyt sitten tässä työssä on edetty kansallisella ja Euroopan tasolla ja ollaan yhteydessä pankkisektoriin Euroopan tasolla, jotta vertailukelpoisuus ja avoimuus paranisi pankkimaksuissa, kun näitä ongelmia siis ilmeni. Ja sitten sijoitussektori oli kaikkein huonoin ala. Kuluttajat olivat kaikkein tyytymättä mimpiä nimenomaan tähän. Valinnat olivat vaikeita tehdä. Ja olemme tässä vähän aikaa sitten toteuttaneet tutkimuksen. Eh, halusimme ymmärtää paremmin, miltä pohjalta päätökset tehdään kuluttajatasolla. Tämä tieto julkaistiin marraskuussa ja havaittiin joitain mielenkiintoisia seikkoja siitä, kuinka voitaisiin parantaa tiedotusta ja tietorakenteita, jotka kuluttajille suunnataan, jotta kuluttajien on helpompi tehdä investointivalintoja ja päätöksiä, koska vähemmän kuin 2 prosenttia kuluttajista, kun eri vaihtoehtoja tarkasteltiin, osasivat tehdä optimaaliset valinnat. Tämä on siis todellinen ongelma. Hyvä on kyllä se, että tutkimusta on nyt kehitetty uusien aloitteiden kehittelyssä tässä BRICS-paketissa. Eli uskomme, että tästä on hyötyä. Näin saadaan selvyys käytäntötavoista ja tältä pohjalta sitten mietitään, miten muuttaa käytäntöjä, jotta kuluttajat voivat tehdä paremmin omia valintojaan. Ja sitten sähkötutkimus saatiin viime vuonna valmiiksi. Todettiin, että jos kuluttajat vaihtavat operaatioiden yleensä säästö on noin 500 euroa, eli 13 miljardia euroa ylihintaa maksetaan vain sen vuoksi, että markkinat ovat seikkaavat ja niitä on hankala verrata toisiin, se On vankala ymmärtää, miten paljon tulisi maksaa. Eli tästäkin suosituksia tullaan esittämään. Ja energianeuvosto sitten vahvisti tämän viime vuoden lopulla, jotta valinnan mahdollisuus helpottuisi. Ja sitten se vielä varmaan Seuraava seikka kiinnostaa. Pyrimme ymmärtämään myöskin sitä, miksi sähköinen kaupankäynti nähtiin niin hankalaksi monissa jäsenmaissa. Eli miksi kuluttajat ovat tässä hieman epätietoisia. Ja vuoden myöhemmässä vaiheessa tutkimus julkaistaan tästä asiasta. Toivottavasti se selventää sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä hankaluuksia lähemmin. Kiitos. Yeah, so I think he deserves a round of applause, yes. Kiitos, tämä ansaitsee aplodit varmastikin. Um, I think not only David, but... Tämä työryhmä tämän työn takana on erittäin hyvä ja tämä esitys oli erittäin tyylikäs. Ja me näimme paljon yksityiskohtia tästä ja saatte kopiat tästä eteenne. Jotkut näistä asioista, joita otettiin esille, laaja on erittäin tärkeitä tälle keskustellut täällä intapäivänä, joten voimme käyttää sitä meidän työssämme. Meillä ei ole paljon aikaa, mutta annan puheenvuoron kollegoille, joilla on ensiksi Rochefort ja sitten Styler. Entä muita? Rochefort, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos näistä uploadeista Oi, onnittelut näistä uploadeista, joita saitte. Se osoittaa, että kaikki pidämme työtänne mielenkiintoisena. Tässä on erittäin hyvä edistys verrattuna edelliseen dokumenttiin ja tutkimukseen, ja tämä pitää sanoa selkeästi. Tämä on erittäin myönteistä. Haluaisin kuitenkin sanoa, että samaan aikaan voidaan jotakin parannuksiakin tehdä. Meillä on jotakin puhetta tästä asiakirjasta, se, sitä aplodeerataan täällä parlamentista, mutta komission pitää tehdä työtä, jotta se saa tämän äh, myös kuluttajien tietoon, koska ei pyritä tekemään, saada äh, kuluttaja onnelliseksi, vaan pyritään myös siihen, että kuluttaja ymmärtää tämän tiedon. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä on tärkeää myös sen vuoksi, että yritykset työskentelevät innovaatioiden puolesta. Ekonomistina haluaisin lisätä hieman talousteoriasta. Tässä mainittiin, mainittiin Nobelipalkinto, palkinto. Meidän pitää taistella monopoliasemia vartaan. Nämä ovat huono, vastaan. Nämä ovat huonoja kuluttajille ja yrittäjän pitäisi saada hyötyä ja tämä tapahtuu innovaatioiden alalla. Eli innovaatioiden myötä me saamme kiinni se, mitä kuluttajien puolesta pitää tehdä kilpailukyvyn alalla. Eli tämä asiakirja liittyy markkinoiden tai kattaa markkinat. Tämä on erittäin kiinnostavaa. Se, että voidaan vertailla, vertailla se on erittäin hyvä. Ja itse, jos omassa maassani olisi vaikeuksia tällä alalla, niin puutun niihin erityisesti nämä liite liitteet ovat kiinnostavia. On maita, jotka eivät ole saa antaneet tietoja. Tässä on aukkoja joidenkin maiden osalta. En haluaisi mainita niitä kaikkia maita, jotka jolta tiedot muuttuvat, mainitsen vain Ranskan. Eli olen hieman hämmentynyt, koska tästä puuttuu paljon tietoja Ranskan osalta. Ja haluaisin tietää, onko vaikeuksia saada tietoja ja voidaanko tehdä jotakin, jotta kaikki maat antaisivat tiedot. Kolleg- en mainitse muita maita, mutta on myös muitakin maita kuin Ranska. Kiitos puheenjohtaja. That was very diplomatic of you. Kiitos, tämä oli erittäin diplomaattista. Tämä pannaan merkille varmasti. Voitte vaikuttaa Ranskan hallituksen tässä asiassa. Sitten Styler. Chairman, and thank you to the Commission for that excellent presentation. Kiitoksia komissiolle erinomaisesta esityksestä. Haluaisin vain kysyä, kun puhuitte jäsenval- vaatimuksesta jäsenvaltioille, että niiden täytyy tehdä yhteistyötä, niin tietysti olisi kysyä sitten näistä leikkauksista ja budjeteista jäsenvaltioista nyt kun on finanssikriisi tähän tietoon, jota saatte. Se on aika tärkeä asia mielestäni. Haluaisin myös kysyä, että esittelettekö tämä myös valiokunnan, kun puhutte rahoitustuotteista ja BRIPSit mainitsette, niin on mielestäni olisi hyvin tärkeää, että tämä liittyy sen valiokunnan työhön myös. Kiitoksia. Very good erittäin hyvä pointti. Täällä on varmasti jäseniä, jotka ovat myös talousasioiden valiokunnassa ja voivat ottaa tämän tiedon mukana sinne valiokuntaan. Haluatko muut kommentoida? Sitten David Mayer, haluaisitko vastata näihin kysymyksiin? Uh, thank you very much. From... Niin, Rosvarille ensinnäkin selvä on, että emme ole vielä tehneet uh, tarpeeksi näiden töiden levittämiseksi olemme kuitenkin olleet yhteydessä kulutusjärjestöihin ja eh, journalisteihin jäsenmaissa, mutta olisi varmaan tehostettava vielä tieton levitystä. Ja luotamme myös teidän tukeenne ja hyvään apuunne tässä asiassa. Tässä on paljon hyvää kerrottavaa, mutta on mietittävä, miten se parhaiten toteutetaan. Sitten puuttuvat hintatiedot. Tiedot on kerätty eh, tilastoviranomaisen taholta, mutta aukkoja syntyy, koska päätettiin, että näitä tietoja ei saisi julkaista. Eli ja näin, jos voisi tulla yhteydessä omin tilastokeskuksiin, niin se olisi oikein hyvä. Ja sitten, onko saatu riittävästi tietoa jäsenmailta ja budjettileikkaukset useimmat tiedot tulostaulussa on sellaista, että me olemme ne itse keränneet hyödyntäen omaa budjettiamme, eli kuluttajaohjelmien pohjalta on toimittu. Mutta jos jokin riski tulevasta ajatellen olisi, niin se liittyy yhteisöbudjettiin. Ja sitten tämä kevään tulostaulu, se on juuri valmistumassa ja pitkälti jäsenmaat ovat olleet hyvin avuliaita antamaan tietoja varsinkin täytäntöönpanon liittyen. Tässä tulostaulussa kysymme, kuinka paljon tarkastajia heillä on, miten paljon panostetaan tuoteturvallisuuteen, kuinka paljon tehdään tarkastustoimenpiteitä. Ja näyttää siltä, että aika hyvin jäsenmät ovat hommansa tässä hoitaneet, mutta nähtäväksi jää ensi vuoden osalta, onko ongelmia, mutta meidän tulisi näiden tietojen kautta sitten tuoda esiin se, onko budjetteja kansallisessa budjetteja leikattu sillä tavalla, että niillä vaikutetaan negatiivisesti yhtenäismarkkinoihin. Jos esimerkiksi kaikki tarkastajat olisivat saaneet potkut ja tästä seuraisi se, että mahdollisesti markkinoille voidaan saattaa myös sellaisia tuotteet, jotka eivät ole turvallisia, niin silloin asioihin on puututtava. Eli haluamme tuoda tämän kaiken päivän valoon. Ja jos nyt törmätään ongelmiin, niin jäsenmaat voivat ehkä miettiä uudelleen leikkauksiaan, jos toimilla on vaikutuksia sisämarkkinoiden toimivuuteen. Emme ole ajatelleet esitellä tätä tulostoa muissa valiokunnissa, mutta ehkä olisi hyvä, jos ei pelkästään Ekonissa vaikkapa telekom- ja matkailukysymykset esitettäisiin asiasta vastaavissa valiokunnissa, koska näissä myös usein ongelmiin törmätään kuluttajan kannalta katsottuna. Good. Well, I'm... Hyvä. Pahoillani, että meillä ei ole enempää aikaa, mutta varmasti sanoitte monia erittäin hyödyllisiä linkkejä tai lähteitä. Ja erityisesti Rashfordille haluan sanoa, tai san, äh, tästä Telekom-asiasta. Me puhumme joistakin asioista, mutta tietysti tämä valiokunta oli vastuussa tästä yleispalveluista, jotka, joihin liittyy paljon asioita, hintoja ja niin edelleen, ja laatuasioita ja muita asioita. Ja tämä asian käsittely on erittäin tärkeää ja olisi erittäin arvokasta Euroopan telekom-sääntelijälle tavata teidän kanssanne ja puhua tästä asiasta, koska niillä on myös vastuualueita tämän asian täytäntöönpanossa. Eli tämä valiokunta tukee sitä hyvin vahvasti. Ja itse olen mietinnön esittelijä, joten minulla on erityisintressi tässä asiassa. Erittäin hyvä kiitos, että tulitte tänne. Valitettavasti kesti hieman aikaa, että saimme teidät tänne lokakuun raportin jälkeen ja maaliskuussa tulee uusi raportti ja ehkä voisimme saada teidät tänne jopa ihan lyhyenkin esitykseen tämä on selkeästi hyvin kiinnostava asia meille ja kollegat varmasti haluavat puhua kanssanne tämän raportin edistämisestä ja tietojen keräämisestä, joten kiitos erittäin paljon. Hyvä. Eli tämä, tästä tuleekin hyvä aasinsilta meidän seuraavaan keskusteluumme. Tämä liittyy Slovena Raptin lausuntoon tai mietintöön. Tämä on hänen ensimmäinen mietintönsä sen jälkeen, kun hän on tullut meidän joukkoomme. Tämä on oma aloitteinen mietintö, joka liittyy yleispalveluun. Ja tämä oli aikaisemmin toinen osa yleispalveludirektiivistä, jonka juuri mainitsin. Mitä tulee yleispalveluiden rahoitukseen, ovat sellaiset asiat, mitä viimeisessä telekompaketissa ei käsitelty. Nyt on kuuleminen käynnissä, joten ajattelemme, että on hyvä tehdä jotakin omaa poliittista työtä tällä alalla ja tehdä sellaisia muutoksia, mitä komissio aikoo tehdä. Eli tämä mietintö, herra Raptin, Rova Raptin mietintö on erittäin tärkeää. Tämä vaikuttaa poliittiseen keskusteluun. Olen iloinen, että voin antaa Rattille puheenvuoron ja hän voi kertoa, miten hän on lähestynyt tätä ongelmaa tai tehtävää. Ja sitten on varjorap-esittelijät Jim ja Pamela ja Conference ei ole täällä paikalla. Ruler varmasti korvaa hänet. Itse olen varjoesittelijä, joten itse otan oman paikkani varjoesittelijänä. Ja meillä on herra Abimonti, hyvä. Hän on erittäin tämän valiokunnan ystävä ja äh, lämpimästi tervetulleita. Tervetulle olette. Että on erittäin hyvä, että olette täällä paikalla. Sitten Rova Ratti, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι έχουμε... Κύριε puheenjohtaja. On hyvä merkki, että meillä on ikään kuin jo kaksi ensi iltaa raportti ja mietintö. Eli tämä oli oikein hyvä sattuma, että nyt on tämäkin teema esityslistalla. Nyt kun näyttelen näitä eri aspekteja, niin se oikeastaan muistuttaa jo sitä, mitä jo aiemmassa selvityksessä puhuttiin. Koska nyt eletään kriisiaikaa, ja silloin täytyy aina ajatella sitä, että haluamme suojella kuluttajien intressejä. Esi tai tämä mietintö, jonka nyt sitten esittelen, niin se on minulla ihan kunnia, että saan puhua näistä ensimmäisestä ongelmista. Se koskee tätä yleispalvelua ja 112 hätänumeroa. Kaksi hyvin tärkeää asiaa siis, joita tietysti ne liittyvät yhteen, mutta toisaalta niitä pitää käsitellä myös erikseen. Kaikkien kansalaisten tietysti täytyy pystyä teknisesti käyttämään ja soittamaan 112 hätänumeroa. Sen vuoksi halusin keskittyä kaksi asiaan ja jakaa esitykseni kahteen osaan. Aloitan yleispalveluista. Se, mitä pidetään usein perusteltuna ja hyödyllisenä. Eihän se niin itsestään selvää ole. Eihän se aina toimi kansalaisten eduksi. Ja mehän tietysti haluamme kansalaistelle parasta mahdollista. Eikä pelkästään palveluiden tai laadun näkökulmasta, vaan kyse on myös tietysti taloudellisista näkökulmista. Ja juuri nyt kriisiaikana on näin. Se siis tarkoittaa, että meidän täytyy tehdä parhaamme kansalaisten hyväksi, ilman, että siihen liittyy liiallisia kustannuksia. Ja juuri siellä, missä ei ole tarpeellista, niin sillä ei sitten tarvitse toimia. Mutta meillä on siis direktiivi, joka tekee yleispalvelusta velvoitteen. Ja siinä jokaisella käyttäjällä pitäisi olla mahdollisuus saada tiettyä laatua ja tiettyyn edulliseen hintaan. Eli Käytännössä on kyse puhelimista, kiinteistöverkosta ja internetin pääsystä. Eli täytyy olla ihmisillä asianmukaisia puhelimia käytössä, mutta ainahan tietysti näin ei ole. Ja sitten täytyy olla erityisiä säännöksiä ihmisille, joilla on erityistarpeita. Jaha, nyt puhuja pahoittelee tulkeilta ja puhuu nyt vähän hitaammin. Eli yleispalvelujen soveltamisala täytyy tarkistaa joka kolmas vuosi. Komission se täytyy tehdä. Se liittyy siihen, että teknologisia muutoksia täytyy ottaa huomioon. Tietysti myös markkinoiden vaatimuksia täytyy ottaa huomioon. 2009, kun yleispalveluista tuli uudistettu direktiivi, niin siinä otettiin huomioon erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät. Siinä oli sitten tiety, tiettyä pelivaraa, että jäsenvaltiot pystyivät sen toteuttamaan toukokuun 2011 mennessä. Nyt siis kyseessä on oma aloitemietintö. Mutta meillä ei ole silti mitään tietoa siitä, että emme tiedä, että miten tätä direktiiviä on nyt pantu täytäntöön, missä siellä on ongelmia, ja pääkysymys, joka itse asiassa nyt tulee esille, on se, eli pitäisi saada tietää, että tarjotaanko yleispalveluja edelleen tyydyttävällä tasolla. Toimitaanko nykyis, nykyisen teknologian perusteella vai mennäänkö vielä askel eteenpäin? Ja mitä tämä askel eteenpäin tarkoittaisi? Kysymys on siis siitä, että pitääkö nyt vaatia sitä, että yleispalvelua tarjottaisiin internetyhteyden kautta, tällaisen nopean internetyhteyden kautta. Kysymys on siis siitä, että vaaditaanko tätä laajakaistaa vai ei. Siitä on kyse, laajakaista internetistä. Direktiivi, joka tällä hetkellä on voimassa ja olemassa, antaa joitakin välineitä meille, jotta voimme arvioida tilannetta. Toisaalta on kyse siitä, että miten käyttäjien vähemmistö otetaan huomioon – sosiaalisesti, miten tähän liittyy sosiaalinen syrjäytyminen, Ja sitten toinen kysymys on se, että missä määrin on niin, että mitä palveluita tähän otetaan mukaan? Pitäisikö ne olla sellaisia, joista kaikki käyttäjät voivat hyötyä? En nyt tietysti aliarvioi digitaalisen toimintaohjelman kysymyksiä. Se tietysti voi vaikuttaa hyvin dynaamisesti Euroopan talouteen ja myös työllisyyteen. Se on tietysti hyvin tärkeää, myöskin henkilökohtaisesti, koska pääasiassahan minä olen, tai varsinaisen jäsenenä olen myöskin työllisyysvaliokunnassa, joten ajattelen näitä asioita koko ajan. No sitten muutamia lukuja. Komissio sanoo meille, vaikka laajakaista yleistyy koko ajan, niin on kuitenkin niin vain, että neljäsosa kansallista käyttää sitä. Eli heillä on mahdollisuus käyttää laajakaista internetiä, se tietysti maksaa, me kaikki se tiedämme. Mutta jos se kerran on niin kallista, ja 90 tai 80 ei sitä käytä, vain yksi neljästä Täytyy siinä ryhtyä vähän sitten ajattelemaan, että mitä tämä merkitsee. Sinne täytyy tehdä investointeja. 275 miljoonaa euroa täytyy investoida, jotta saadaan laajakaista yhteydet vuoteen 2020 mennessä kaikkialle. Siis 275 miljardia. Ja sitten toinen avainsana tulee esille. Ensin oli siis laajakaista, se on yksi avainsana, ja sitten rahoitus on toinen. Se tietysti maksaa tämä kaikki. Ja tulee myös tiettyjä kysymyksiä esille. Voidaanko näin suuria investointeja tehdä yksinkertaisesti tällaista yleispalvelua varten? Jos on sellainen tunne, että näistä haavoittuvassa olemista olevista ryhmistä täytyy huolehtia, niin voidaanko sitten vastaavia palveluja tarjota sillä teknologialla niin kuin on aiottu direktiivissä? Ehkäpä yleispalvelua pitäisi katsoa yhtenä aspektina, yhtenä monista syistä siihen, että mennään laajakaistaa kohti. Kun puhutaan monista käyttötarkoituksista laajakaistalle, niin ei vieläkään tiedetä, että haluatko kaikki kotitaloudet käyttää kaikkia mahdollisuuksia, joita laajakaistaan liittyy. Nyt kun täällä istumme yhdessä, niin emme voi vielä edes tietää, että miten miten nämä 275 miljardia voidaan käyttää. Ja on, onko se, se näiden korkeampi verojen ansiota, joita se ehkä aiheuttaa? Täytyy ajatella, että on erityisen tarpeen tehdä tästä vaikutusten arviointia. Jos en nyt erehdy, niin täällä on myös komission edustaja. Ehkäpä, äh, tai ymmärrän siis niin, että komissio tekee tällaisia tutkimuksia ja tulokset ovat varmasti meille hyvin tärkeitä. Vuoteen 2010 alkuvuoteen mennessähän oli niin, että komissio kävi keskusteluja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Sitten tuli jo sille ongelmia, joista, joista puhuttiin näissä keskusteluissa jäsenvaltiot, palvelujen tarjoajat, yliopistot, puhelinverkkoyhtiöt ja niin edelleen olivat tässä mukana. Mutta sitten tuli esille myös yhteisiä aspekteja. Ja kaikki ovat ottaneet esille yhden ongelman, nimittäin kysymyksen siitä, että missä määrin on niin, että laajakaista todellakin on hyödyllinen. ja myöskin kaupankäynnissä, missä määrin se on hyödyllinen tai, tai eri tavalla ilmaistuna. Me haluamme siis laajakaistan rahoitusta ja niin, että saadaan parasta vastinetta rahoille. Siitähän on kyse. Yleispalvelu ongelmasta haluaisin nyt siirtyä käsittelemään sitä 112 hätänumeroa. Huomennahan yleensäkin on tämän yksi hätänumeron teemapäivä. En tiedä, onko se nyt sitten ihan tarkoituksella tähän aikaan tässä esityslistalla. Onko se nyt sitten syy juhlia vai ei, mutta miksi tämä nyt sitten sano? Meillä Kreikassa on niin, että jos menen matkalle ja kysyn, jos menen sinne Kreikkaan ja kysyn, että mikä tämä numero on, niin ne eivät ne sitä tunne. Jos te kysytte tätä tuota samaa omassa maassanne, niin mikä siellä tilanne on? 112, onko se siis syy juhlintaan vai ei? En minä tiedä. Mitä ongelmia siinä sitten on? Ensimmäinen ongelma on se, että olisi pitänyt mainostaa tätä 112 hätänumeroa. Jos mainostetaan numeroa, ja sitten kun kaikki eurooppalaiset tämän numeron tuntevat ja käyttävät, niin täytyy tietää, että onko meillä teknologiaa ja infrastruktuureja, jotka voivat itse asiassa kestää tämän. Vai onko sitten niin, että jos kaikki eh, eurooppalaiset käyttävät ja soittavat tähän numeroon kahteen, niin onko järjestelmä siihen valmis? En tiedä, onko tilanne sellainen tämän päiväisen infrastruktuurin kanssa. Täytyy käsitellä ensin seuraavia ongelmia. Kyse on siitä, mitä eurooppalainen perhe tekee ja mitä jäsenvaltiot tekevät. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä jotain erityisen tärkeää 12 numeron puolesta. Mitä? Pelastuspalvelujen koordinointi yksittäisissä jäsenvaltioissa 112 hätänumeron suhteen. Eihän voi olla niin, että soittaja ei voi puhua suoraan asiasta vastaavan yksikön kanssa, koska joissakin maissa, en nyt mainitsin näitä maita, niin nämä pelastuspalvelun eri yksiköt eivät kommunikoi kunnolla toistensa kanssa, eivätkä ne toiminnat ole koordinoituja keskenään. Toivottavasti näin ei käy, mutta sanotaan nyt, että talo palaa, jos puhun Kreikasta, niin siis puhun, että ei tule väärinymmärryksiä. Sitten soitan Numero on 100, se on poliisinumero joku vastaa ja sanon, että talossa palaa mitä nyt sitten te ja sitten ne sanovat, että en minä tästä ole vastuussa. Soittakaa palokunnalle, eihän se näin käy. Täytyy olla niin, että automaattisesti tässä on koordinointia. Pelastuspalvelu, se täytyy liittää yksi yksi kahteen niin, että Euroopan kansalainen todellakin on katettu tämän palvelun osalta. Kun ei pelkästään jos talo palaa, vaan jos hän on eri jäsenvaltiossa, ei omassa kotimaassaan, jos on esimerkiksi jossakin vuorilla, ulkomailla, on eksynyt, on paniikissa, ei tiedä missä enää on. Eri jäsenvaltiossa, no toivottavasti näin ei käy, mutta sairastuu, on vakavia terveysongelmia, täytyy heti saada ambulanssi hengen pelastamiseksi, mitä tahansa tällaista. Sitten vielä tietysti kieliongelmat. 27 valtiota on. Ihan oikein olemme sitä mieltä, että kielikysymys on todella tärkeä elementti historiassamme, kulttuurissamme ja perinteissämme. Ja meillähän on monikielisen vastaava komissionkin jäsen, sehän on ihan oikein. Minäkin tässä puhun kreikkaa nyt. Jos nyt olen esimerkiksi Tanskasta ja sitten soitan numeroon 112. En nyt sitten tiedä, voinko puhua siellä kreikkaa vai englantia, saksaa, ranskaako pitää osata. No, kolme kieltä tässä nyt vain nimesin. Tämä on se ongelma. Mitä nyt sitten tehdään? Onko sitten Brysselissä joku keskus tai jossain muualla, Ei Brysselissä, mutta tämä muualla jossain muussa jäsenvaltiossa? on siis tällainen keskus 112, ja sitten olisiko siellä äh, tulkkauksia ja käännöksiä muille jäsenvaltioille, ne olisivat sitten keskukset yhteydessä toisinsa muissakin maissa, ja kaikki menisi tämän yhteyspisteen, napapisteen kautta. Miten paljon sitten täällä täytyy äh, perustaa työpaikkoja? Eli jokaisessa jäsenvaltiossa 27, sanotaan nyt vaikka niin. Olisi kuuden tunnin palvelu, sitten moninkertaistetaan se, eli 552 uutta työpaikkaa, jos nyt tulkit ymmärsivät tämän oikein. Mutta nyt meillä on kriisi. Voiko, voidaanko maksaa näistä työpaikoista? En tiedä. No, nyt ilmaisin sitten lyhyesti puheenjohtaja. Tätä asiaa täytyy siis todellakin harkita. Pääsen tässä kohta loppuun. Eli yksi yksi kaksi. Tässä kysymyksessä täytyy ajatella tiedotusta, informaatiota. Siinähän ei riitä yksi paikka. Tarvitaan enemmän ideoita. Minullahan on, minä olen tässä nyt muutamia ideoita valaessut. Olen myös valmis kuulemaan kollegoiden panoksia keskusteluun. No ensinnäkin koulut. Jos aloittaa koulutuksesta, niin silloin päästään ihan ongelman juurille aloittaa sieltä. Ja lapsillehan tämä on myös tärkeää, sitten he saavat tämän asian päähänsä ja voit käyttää sitä aikuisena. No sitten turistit. Ja sitten web-sivustot, matkailusivustot, liikennesivustot, pelastuspalvelu, palokunnat ja hallinto. Ja sitten haluaisin lopuksi sanoa seuraavaa laajakaista. Siis voiko laajakaista hyödyttää yleispalvelua, kansalaisia, myöskin 112 hätänumeroa, se on se kysymys. Voiko laajakaista myötä vaikuttaa siihen, että jäsenvaltiot saavat tästä tärkeän kehitysvälineen tietysti sillä ehdolla, että hyödyt ja kustannukset pystytään pitämään tasapainossa. Lopuksi haluaisin sanoa, että odotan kovasti varjoesittelijöiden huomioita ja muiden kollegoiden huomioita. Tämä mietintö ei oikeastaan ole Silvana Raptin omalaiten mietintö. Tämä on IMKO-valiokunnan parlamentin omalaiten mietintö. Se on meidän kaikkien aloite. Ja yhteinen työ, yhteistyö johtaa parhaaseen mahdolliseen tulokseen myöskin. Kiitoksia puheenjohtajalle kärsivällisyydestä. Well, thank you very much indeed. Kiitos erittäin paljon tästä kattavasta Eh, esityksestä. Tässä on viisaus siinä, että koko valikonta tekee tätä mietintöä ja odotamme yhteistyötä. Meillä on aika vähän aikaa, joten pyydän varjoesittelijöitä itseni mukaan lukien puhuvan hyvin lyhyesti tässä seuraavassa keskustelussa. Aluksi herra Rasity, olkaa hyvä. Thank you very much. And thank you, Mrs. Rapp. Kiitokset ja kiitos eh, Rapti Kommentoisin kahta seikkaa. Ensinnäkin tämä hätänumero. Kun vuosi sitten Eurobarometri esitti kyselyn ihmisille siitä, mihin numeroon he soittavat hätätilanteessa, niin 25 prosenttia kansalaisista sanoi numeroksi tämän 112. Ja vuodesta 1992 numero, jos oikein muistan, on ollut olemassa useissa jäsenmaissa. Vain 4 prosenttia Italiassa, 61 prosenttia Tsekissä ja tässä siis haitari. Ja haaste nyt olisi, niin kuin tekin totesitte, eh, kertoa kansalaisille tästä tärkeästä palvelusta. tehtävät siitä tietoiseksi. Ja tärkeää on eh, paremmin tiedottaa asiasta. Totesitte, että jäsenmailla on tärkeä tehtävän hoidettavanaan, mutta meillä meppeinä myöskin tässä on hyvä tärkeä rooli ja huomennahan nimenomaan on tärkeä päivä tälle numerolle 112 ja useinhan on kyse elämästä tai kuolemasta ja on muistettava se, että infrastruktuuri on olemassa, mutta ongelma on se, että numeroa ei riittävän hyvin tunneta ja käytetä. Ja kun matkustamme eri puolilla Eurooppaa, niin joskus tiedot numerosta löytyvät helpostikin, ovat näkyvillä, mutta eivät kaikkialla. Itse olen useankin otteeseen käyttänyt tätä numeroa ja se toimi hyvin, mutta käytin aina kunkin maan kieltä soittaessani. Ja sitten tässä tarkasteltiin sitä, mistä yleispalvelu muodostuu. hätänumeron 112 vaatimus huomioidaan yleispalveludirektiivissä ja tarkistukset, joita tehtiin vuonna, niitä tehtiin vuonna 2009, mutta katsoisin, että meidän tulee hyödyntää tätä olemassa olevaa mahdollisuutta ja tulisi ehkä vaatia EU-lainsäädäntöä tähän asiaan. On päivitettävä kansalaisten tarpeet ja myöskin saatava selvyys siitä, mitä he tarvitsevat. Nykypäivänä, kun teknologia on kehittynyt ja kehittyy erittäin nopeasti koko ajan. Laajakaista, halvat verkkoveraluhinnat ovat asia, jotka tulisi huomioida yleispalvelujen piirissä ja direktiivissä myöskin. Tämä on niin sanottu palveluminimi, kun tiettyyn laatuun pyritään. Ja palveluihin, joihin kaikilla kansalaisilla olisi hyvä ja helppo pääsymahdollisuus. Ja hinnan tulee myöskin olla käypäinen. mutta mitään kilpailuvääristymätilanteita ei saisi syntyä. Varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tämä on kaikki mm, tärkeä asia, kun pidetään mielessä nykyinen taloudellinen tilanne. Eli yleispalvelut, laajakaista, hyvä pääsy ja edulliset hinnat on tärkeä asia, jos haluamme elpyä talouden kriisistä ja säilyttää kilpailukykyisyyttä myöskin tulevina vuosina. Tässä siis kaikki, jos kerran puheenvuoron piti olla lyhyt. <laughs> Toivottavasti en tuijottanut sinua. Tämä oli sinun oma päätöksesi lopettaa, ei minun. Mi- Kiitos erittäin paljon tästä. Ja minä otan näitä jotakin asioita esille myös itse, koska ne ovat erittäin tärkeitä. Sitten Rova Panama. Mr. President, uh, I don't know what encourages us to speak. Kiitoksia, entä mikä meitä rohkaisee puhumaan näin pitkään? Iltapäivä on varmasti oikea aika, mutta jos oli, olisi kyseessä lainsäädäntöasia ja hyvin kiistanalainen, kuten potilasoikeudet, niin voisin kuvitella, että meidän valiokuntamme ei varmaan nukkuisi tällä. No ihan vain vitsinä. No, jos tekninen toimeenpano 112 on ollut menestyksekäs tähän mennessä, sanotaan nyt suhteellisen menestys, Euroopan ja tasolla täytyy kuitenkin vielä tehdä paljon, jotta voidaan lisätä tietoisuutta tästä, kun kollegani sanoi. Ja todennäköisemmin jossakin valtioissa ihmiset eivät pelkästään eivät ole tietoisia, vaan heille ei ole kerrottu, että miten voi käyttää molempien muodoita tai vanha-aikaisella tavalla. Tai, mutta jos ajatellaan näitä hyötyjä pelastuspalvelussa ja myös kustannushyödy, kustannushyötyetuja, niin tietysti olisi tilaa ehdottaa muutoksia tehokkuuden parantamiseksi. Jatkuvat muutokset ja kehitys äh, televiestintäalalla ja tietotekniikassa tarkoittaa usein teknisiä haasteita, jotta voidaan varmistaa yhteen toimivuusjärjestelmissä ja paikallista käyttäjät. Ja nämä haasteet vaativat yhteistyötä ja konsultaatiota kieliasia on varmaankin tärkeä, mutta täytyy ottaa huomioon kustannustehokkuus. Koska jossakin jäsenvaltiossa, joissa on suuri määrä matkailijoita, se saattaa olla tärkeä asia, mutta joissakin maissa pitäisi pitää yllä monia kieliä ja täällä, tällaisessa palvelussa työskentelevät ihmiset, heitä käytettäisiin ehkä muutaman kerran vuodessa joidenkin kielten osalta. On hyvin vaikea pitää töissä ihmisiä, virkailijoita, jotka kaksi, kolme, kuusi kieltä puhuisivat. Se on, se on kallista sellainen. Pitäisi ajatella kielten määrää, kielten tyyppiä ja vuoden aika, jolloin nämä kielet saattaisivat hyödyllisiä. 112 hätänumeron osalta. Tekniset esteet ja haasteet, niiden pitäisi heikentää myöskään lopputulosta siitä, että halutaan suojella kansalaisia, että he saavat nopean vastauksen hätätapauksissa ja muissakin tapauksissa. Koska jos saa nopean vastauksen, ja jossain tapauksessa saattaisi olla myös hyödyllistä saada neuvoja, niin ei se vielä tarkoita sitä, että jos potilas tai henkilö, joka soittaa, itse asiassa saa oikeanlaista apua. Sen vuoksi on olennaista, että todellakin ar- arvioidaan todellakin yksi kaksi palvelun koko implementointia. Miten loppukäyttäjä kokee sen esimerkiksi aika kansallisen puhelusta ja siitä, kun hätäpalvelu tulee. Tiedämme, että hätäpalvelun organisointi on jäsenvaltioiden vastuulla. Tietysti tiedän, että subsidiariteettiharkintoja tulee kuvaan mukaan, mutta samaan aikaan Tiedämme, että yksi kaksi ja koko hätäpalvelu vaikuttaa kansallisen turvallisuuteen ja voisin mainita oman maani esimerkin. Sellaisen diplomaattinen, niin käytän esimerkkinä omana maatani. Meillä on ihan teknisesti uudenaikainen hallinto ja järjestelmä, mutta kuitenkin tämän hätäkeskuksen ja todellisen palvelun tarjoamisen välillä. Siinä on kuitenkin viive. Ja tämä kompromettoi koko 112-järjestelmän ja tätä asiaa pitäisi käsitellä ja kaikki esteet täytyy analysoida, käsitellä ja tarvitaan ehdotus, miten näistä esteistä päästään yli, koska muuten, jos vaihdetaan hyviä käytäntöjä, se ei riitä, koska meillä on aivan erilaiset kulttuurit ja erilaisen kurillanaisuuden aste, ei pelkästään asiakkaiden vaan palvelujen tarjoajien keskuudessa. Kiitoksia. Um, thank you very much. Kiitos erittäin paljon tästä asiantuntija äh, kommenteista sitten Rule. Ich kann mich ganz kurz fassen. Ich... Lyhyt kommentti. En ole kovin laajasti vielä tutustunut tähän aiheeseen. Ja on ollut mielenkiintoista kuulla ja mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea tullaan esittämään tähän liittyen. Ja tulen sitten myöhemmin palaamaan itsekin lähemmin asiaan. <laughs> Well, perhaps um, I'll allocate myself a smaller... Itse puhun rajoitetusti, laitan kellon päälle, että en puhu liitaa, liikaa enkä syrji itseäni tässä tapauksessa. Ihan nopeasti muutamista asioista. Haluaisin jakaa huomioni yleispalveluun liittyviin asioihin, joka on minun pääasiallinen kiinnostuksen kohteeni haluaisin vain muistuttaa kollegoja, että ensiksi aloitin työskentelemään yleispalvelun kanssa jo vuonna 1999. 99, joka on tämä minun oman lyhyen virkajaksoni aikana. Silloin 99 vuonna mobiili teknologia oli hyvin alkuvaiheissa ja yleispalvelu määritettiin siinä, että ihmisillä, ihmisillä piti olla kiinteä puhelinyhteys kotona. Ja laatu asia katsottiin, tämä pohjautui tosiasioihin ja internetyhteyksillä oli hyvin, niitä oli hyvin vähän ja faksi oli tärkeä tällä, tällä aikakaudella. Nyt puhutaan Eh, minimi 30 megabitista, joten tämä koko asia on käsittely on muuttunut. Lainsäädäntö, josta puhumme, niin se on aika, tätä aikaisemmalta aikajaksolta ja se ei enää aja omaa tarkoitustaan. Se on nyt hyvin paljon vanhentunut, koska tämän lainsäädännön toinen osa, sillä pyrittiin takaamaan, että maat, jotka halusivat ihan oikeutetustikin käyttää näitä yleispalveluvaatimuksia. Kaikki, jotka, joilla piti olla kiinteä te- puhelin, niin heillä piti olla se, olivat he sitten missä ma- osassa maata tahansa. Ja tämä tarjottiin. Ja kustannukset ihmisille, jotka asuivat syrjäisillä alueilla, niin niitä korvattiin. Ja tälle annettiin yleinen rahasto, joka sitten jaettiin näille alueille. Ja oli selkeää silloin, että tämä rahasto, sitä joskus manipuloitiin joissakin maissa ja pyrittiin estää operaattoreita muista maista tulemasta sisälle, koska heiltä vaadittiin korkeat hinnat. Silloin yleispalvelun tarjosi operaattori omassa maassa. Tämä kaikki pitää pyyhkäistä pois, koska nyt elämme uudella aikakaudella. Ja ensiksi meidän pitää miettiä, että mitä yleispalvelu tarkoittaa ja jos katsomme tietoja, niin kaikilla meillä on enemmän kuin yksi matkapuhelin ja ei kaikilla ole saantia tai matkapuhelinta. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilökohtaisen viestinnän kustannukset ovat laajentuneet lähes kaikille aloille yhteiskunnassa. Ja jotkut asiat, jotka liittyvät yleispalveluun, nyt kun nuoret ihmiset tulevat markkinoille, monet teistä monilla teillä on lapsia tai ystävien lapsia, joilla ei ole kiinteää puhelinta enää. Eli he muuttavat uuteen asuntoon ja heillä on matkapuhelin pääasiallisena viestintävälineenään. Ja vanhemmat ihmiset, jotka eivät käytä matkapuhelimia, käyttävät kiinteitä puhelimia. Ja tietysti tähän yleispalveludirektiiviin liittyy tällaiset puhelinkopit. Ja jotkut ihmiset pitävät niistä, koska ne ovat arkkitehtuurisesti hyviä asioita ja liittyvät maisemaan. Mutta meidän pitää ottaa tässä kuluttaja-aspekti huomioon ja tätä pitää ajatella uudelleen. Nyt kun puhutaan yleisestä laajakaistasta, niin mielenkiintoista on se, että eurooppalaiset hallitukset ovat jo hyväksyneet tavoitteita laajakaistan levittämiseksi ja tämä on tehty ja tämä on kirjoitettu myös komission digitaalisessa agendassa. Ja mielestäni mikä on selkeä tästä yleispalveludirektiivissä, jos pyritään saamaan jonkinlainen keinotekoinen määritelmä nyt, niin siitä tulee vanhaa jo silloin, kun tämä laki tulee, ää, tulee käyttöön. Eli tämä asia muuttuu koko ajan. Ihmiset käyttävät laajakaistaa hyvin erillä, eri tavoilla Eli on matkapuhelin, joka antaa pääsyn melko hyvälaatuiseen internetyhteykseen ja ää, äh, tieto, kannettavat tietokoneet ovat paljon käytössä ja niin edelleen. Eli ensinnäkin määritelmät yleispalvelusta, sitä pitää ajatella uudestaan. Me tiedämme kuitenkin, että joissakin maissa käytetään jonkinlaisia mekanismeja ja meidän pitää antaa sellainen takuita, tätä ei käytetä markkinoiden intressien edun vastaisesti. Mutta kansalliset sääntelijät, jotka ovat tuotu tämän 99 lainsäädännön mukaan toimintaan, niin heillä on valtuudet tehdä nämä. Me olemme antaneet telekom-sääntelijöille valtuudet valtuudet saada laajakaista levityksen operaattorien välityksellä. Joten mielestäni tämä tarvitsee radikaalin arvioinnin, uudelleen arvioinnin, ja meidän pitää kohdistaa fokuksemme niihin asioihin, joita me pidämme tärkeinä, joita jäsenvaltioiden pitää pitää tärkeänä, ja sääntelijät tekevät jo tätä, koska tässä ei pidä siis tehdä kaksi. Sitten eh, huomio 112 numerosta. Tästä, tämä on erittäin hyödyllinen asiakirja, joka on jaettu ja meillä on huomioita. Meillä on paljon asiantuntijakollegoita, jotka puhuvat tästä. Ja yksi asia, mistä haluaisin mainita, 99-2002 ja 2009 tämä aiheutti paljon keskustelua on tärkeitä säädöksiä yleispalveludirektiivissä, jossa vaaditaan se, että pelastuspalvelut ovat, tai että tähän liittyy paikannusaspekti. Tämä on erittäin tärkeää. En tiedä, mitä tässä muut ajattelevat, mutta tämä on erittäin ää, tärkeä el, el, eläimien pelast, pelastuspalveluiden vuoksi tietysti pitää muistaa, että monissa maissa meillä on jo hyvin perustetut hätänumerot, jotka ihmiset muistavat ja jotka he tietävät. Eli ei pitäisi korvata tällä 112 numerolla niitä, vaan tämä olisi vain täydentävä numero. Yksi, mikä on tärkeää, on se, että tämän roaming sääntelyn puitteissa, kun muuttaa toiseen maahan, niin pitäisi saada viesti tekstiviesti, jossa muistutetaan, että voidaan valita 112 tässä maassa, jossa olen. Eli tässä minun osuuteni tähän. Is, uh, shadowing, so I'll give him... Ja sitten viimeiset päätelmät ja sitten Evan Montilta muutamia huomioita. Mistä herra Majo, olkaa hyvä. Ja mistä herra Dio. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, for... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitoksia myös teidän kommenteistanne, koska suuressa määrin minullakin oli samoja ajatuksia. Tätä täytyy modernisoida ja sitten myös viittaus tähän digitaalisen toimintaohjelmaan. Tiedän, että komissiosin Cruz on kovin ottanut asian omakseen laajakaistan asian ja yhdellä tavalla tai toisella on tärkeää, että yleispalvelu laajakaistan osalta varmistetaan kuten te, niin en tiedä, että tarvitaanko nyt sitovaa lainsäädäntö Euroopan tasolla, mutta jollain tavalla ei ole hyväksyttävää, että maassa, kuten Alankomaat, luen, että on vain 77 prosentin kate, kattavuus eh, pienessä maassa maaseudulla. Ei siellä pitäisi olla niin vaikeaa hoitaa asiaa verrattuna moniin muihin maihin Euroopassa, maantieteellisesti puhuen. Joten esittelen ei pitäisi luopua ajatuksesta heti, että että miten yleensä tulevat saada hoidettua laajakaistalla. Pitää keskustella vain siitä, miten se voidaan järjestää. Yksi yksi kahdesta esitti hyvän ajatuksen myöskin puheenjohtaja tästä paikantamisesta, siitä paikallistaan se, kuka soittaa. Mutta saako sitten koskaan tekstiviestiä 112 numerosta siirtyä sinne maasta toiseen, niin se tarvitsee vielä toimia. Mutta sitten tämä pointti paikantamisesta on hyvin tärkeä, koska Alankomaissa esimerkiksi viranomaisia huolestuttaa se, että 112 on aika äh, suosittu, mutta erityisesti sitten on ihmisiä, jotka käyttävät sitä väärin, ja se vaikuttaa suuresti järjestelmän tehokkuuteen. Voisin tarkistaa tämän, mutta ehkä yksi kolmesta on valesoitto tai äh, joku soittaa huvikseen tai tekee tällaisen vitsin. Eli täytyisi ryhtyä toimiin väärinkäyttäjien vastaan heti. Ni, ihan niin myötämielellä en ajattele tätä kaksoisnumeroa. Tiedän, että UK, kun kysyin ystäviltä, niin he eivät ikinä maininneet yksi, yksi, kahta, koska sen 99 taitaa olla perinteisesti. Se on hyvin eh, seko, hämmentävää minusta pitkällä aikavälillä. Milloin olisi yksi numero minun mielestäni, vaikkakin olisi kansallisia traditioita, niin kyllä ihmiset tottuvat uuteen numeroon. Ja sitten No, näissä konsultaatioissa, kuulemismenettelyissä, ainakin näiden asiakirjojen mukaan saatiin, niin itse asiassa kaikki ei voi kirjoittaa, soittaa 112 ja on yhteys yleispalvelun ja 112 hätänumeron välillä toisaalta, ja se, sitä asiaa pitäisi myöskin käsitellä mielestäni. Thank you very much. Kiitos erittäin paljon. Sitten äh, Meyer, haluaisitteko tehdä kommentteja? Die Notrufnummer 112 on hyvä ja tärkeä asia. Mutta miten tehdä se tutummaksi siten, että otetaan se kielenkäyttöön? Eli että sen kautta identifioituu, niin kuin monissa muissakin asioissa on tehty. Esimerkiksi kolme. Siitä on tullut, että sanotaan, että ei kahta ilman kolmatta. Ja viidettä kaikki tietävät, että se on Eurooppa-päivä. Ja jos jossain onnistuu hyvin, niin onnistuu sataprosenttisesti. on näitä muitakin. EUn ohjelma 2020-2020. Ja sitten puhun 28 regiimistä, koska meitä jäsenmaita on 27. Eli kielen käyttöön tulisi ottaa joku sanonta. Esimerkiksi se auttaa niin nopeasti kuin yksi yksi kaksi. Jotain tällaista ytimekästä ja tehokasta. Good, okay. Erittäin hyvä tämä poliittinen dialogi. Eh, herra Rosford, onko teillä kommentteja? Kiitos puheenjohtaja. Shiner antoi meille suklaata, jossa, jotta voimme käsitellä tätä hymyt naamalla. Tämä on erittäin hyvä, mutta kerralla pitää jatkaa ehkä, vaikka asia on vakava. Haluan ihan lyhyesti sanoa, että se kaikki, mitä kollegat täällä sanovat, on erittäin tärkeää. Meidän pitäisi olla tavoitteita tällä hetkellä. Eli sen sijaan, että me keskustelemme, niin eikö meidän pitäisi pyytää, että meillä olisi selvät tavoitteet, että saamme tämän 112 numeron tunnetuksi ja meidän pitäisi jakaa hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi Ranskassa, jos valitsette 112, niin on numero, erillinen numero poliisille ja palokunnalle. Ja jos sanotte, että pitää soittaa poliisille, niin he sanovat, että laskekaa luuri alas ja sitten soittakaa toisen numeroon sen sijaan, että he yhdistäisivät tämän puhelun. Nämä ovat huonoja käytäntöjä ja haluaisin, että meillä olisi, tehtäisiin sellainen taulukko, jossa voitaisiin katsoa, miten asioita voidaan parantaa. Koska jos me jatkamme, vaikka suklaa onkin hyvää, niin jos me jatkamme keskustelua tästä kaikesta, niin me emme saa asioita etenemään tarpeeksi nopeasti. Kiitos puheenjohtaja. Okay. Um, we are really short. Kiitos, meillä on erittäin vähän aikaa. Sitten vielä teidän huomionne. Kiitos. Right, everybody is having a go now. Yes. Kaikki saavat nyt vuoron. Eh, bueno, yo solamente quería decir, eh, he estado escuchando un poco el, el tema del 112. Niin olen nyt tässä seurannut käytyä keskustelua. Tämä on tärkeä ja hyvä aloite, täytyy sanoa. Mutta yksi ongelmista on ilman muuta kieliongelma. Se voitaisiin mielestäni hoitaa seuraavalla tavalla. Jos matkustan johonkin unionin maahan ja haluaisin käyttää omaa kieltäni hätätilanteessa, niin tulkeen ynnä muiden käyttö tulee kyllä kalliiksi, mutta ehkä asia voitaisiin hoitaa toisella tavalla. Jos esimerkiksi espanjalaisena olen Saksassa, niin voitaisiin ottaa, ottaisin oman suuntanumeron ensin ja sitten 112 ja silloin voisin puhua omaa kieltäni ja vaikkapa Brysselin keskusyksikön kautta sitten voitaisiin olla yhteydessä siihen maahan, jossa juuri he ongelman hetkellä oleskelen. Tällä tavalla ehkä voitaisiin ajatella ratkaisua ongelmaan. Kiitos. Sitten Rova. We have someone from the commission. Meillä on vissi joku komissiosta. Kielet ovat hyvin tärkeä asia. Mutta mitä tässä ei mainita on se, että 112 siinä on suurta edistystä ja on tulosta ollut, jossa näkee, että, josta näki, että mitkä jäsenvaltiot eivät tote, panneet toimeen, mutta nyt panevat toimeen ja sitten paikallistaminen ei tarvitse sanoa missä on, koska löytyy automaattisesti edelleen. Edistystä on. Mutta sen Malcolm, mitä sanoit kiinteistö- ja matkapuhelimista. Ihan lyhyesti siihen, mitä sinä sanoit matkapuhelimista ja kiinteän verkon puhelimista. Täytyy päästä tähän verkkovierailuasiassa siihen, että voidaan käyttää matkapuhelimen samalla tavalla kuin kiinteän puhelimen samalla hinnalla. Ja myöskin tiedonsiirtoon Siis hyvin pääsee verkkoon, mutta ei voi käyttää, kun se on niin, se on niin kallista. Nyt meidän pitää mennä eteenpäin, koska olemme aikataulusta jäljessä. Halusin vain tiedottaa teitä, että komissio varmaankin voi vahvistaa tämän, että on tulossa toinen työasiakirja 16. maaliskuuta viime vuolta on myös työasiakirja, jossa on paljon tietoa ja voidaan, tämä voidaan jakaa teille. Se varmasti vastaa moniin teidän kysymyksiin, mukaan lukien nämä kielikysymykset. Nyt minulla on herra Ademonti ja myös herra Terävä, jotka ovat eri asiantuntijoita tällä 112 alalla. Ihan lyhyet kommentit heiltä ja sitten jätetään jotakin asioita myöhemmäksi. Uh, Puhun lyhyesti, hyvä puheenjohtaja. Kerron nyt ensinnäkin, kuinka iloinen olen siitä, että voin olla täällä valiokunnassanne No niin, ja nyt Telekom hattu päähän. Uusi toimi minulla. Niin komissio, kun Telekom-paketti eh, neuvottelussa oli vuonna 2009 päätettiin järjestää laaja kuuleminen siitä, mikä on yleispalvelujen tuleva rooli suhteessa laajakaistan kehitykseen. Konsultaatiot pidettiin viime vuonna maaliskuulta toukokuulle ja paljon näkemyksiä esitettiin, eikä päästy yksimielisyyteen siitä, mikä olisi paras lähestymistapa. Vähittäinen yleispalvelusta luopuminen oli yksi ehdotus. Katsottiin, että eh, se olisi näiden kumppanipuhelinten jäänne, mutta jotkut ovat sitä mieltä, että lähdettäisiin liikkeelle yleisistä laajakaistoista, eli yleispaloja hyödynnettäisiin laajakaistoihin liittyen. Kuitenkin eh, selvisi se, että jäsenmaat eivät mielellään haluaisi kovasti muuttaa nykyjärjestelmää, jossa yleispalvelut nähdään turvaverkkona, jotta voidaan taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan ja myöskin ja oltiin sen suhteen, mitä, miten tulkittaisiin pääsy internetin piiriin. Vielä kolme seikkaa ja siihen päätän puheenvuoroni. Ensinnäkin vaikutusten arviointiprosessi on huomioitu. Tällä hetkellä arvioimme kaikkien toimivaihtoehtojen vaikutuksia myöskin sitä, että laajakaista otettaisiin esille EU-tasolla. Ja tähän saakka olemme havainneet, että jos tätä vaihtoehtoa sovellettaisiin, niin se olisi melko kallis vaihtoehto, varsinkin niissä maissa, joissa laajakaista kattavuus on tässä vaiheessa varsin pieni vielä. Eli sektori ja mm, yksittäisten talouksienkin kustannukset olisivat melko kovat. Ja sitten, niin kuin esittäjä Rapti totesi, tämä kuilu, joka on käytön ja kattamisen välillä, niin yksi syystä tälle Yksi syy tälle liittyy nimenomaan kysyntäpuoleen, eli ei olla kiinnostuneita digitaalisen taidon oppimisesta tai internetin käytöstä. Ja yleispalveluvelvoitte ei ole ehkä paras keino puuttua tähän ongelmaan. On myös muita toimia, jotka digitaalinen agenda esittää, ja ne ovat sellaista, niissä tämä mainittu ongelma voidaan paremmin hoitaa, kysyntäasia siis. Ja sitten vielä lopuksi joustavuus, joka seuraa vuoden 2009 paketista. Sinällään joustavuus on hyvä asia, mutta se saattaa johtaa siihen riskiin, että lähestymistavoissa on eroja laajakaistasta puhuttaessa ja sääntelyviranomaista puhuttaessa. Saattaa syntyä sääntelyn osalta epävarma tilanne ja tällöin mm, kannustin vaikute myöskin häviää. Ja tämä saattaisi puhua joidenkin EU-toimien puolesta. Ja nyt sitten kollegani, jos sallitte, voi jatkaa tästä. Vesa Terävä, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. All the points uh, raised and concerned, concerned... Kaikki kaikki huolenaiheet yksi yksi kahdesta, jotka on otettu esille, on meille hyvin tunnettuja ja olemme tehneet asian parissa vuosia työtä, mutta täytyy sanoa, että monta, paljon hyvää työtä on tehty myös niin, että yksi, yksi kaksi yleisesti ottaen toimii ja on käytettävissä kautta EUn. Komissio on tietysti seurannut hyvin tarkasti toimeenpanoa ja transpositiota Ja tietysti vaaditaan EU-puitteiden vaatimuksia. Olemme aloittaneet rikkomusmenettelyjä erityisesti tähän paikallistamiseen, niin kuin puhuttiin. Ja nyt se yleisesti ottaen toimii aika hyvin, vaikka tietysti ongelmia vielä on, ja tämä on tärkeä asia. Se liittyy siihen, että paikantaminen ei aina ole käytössä verkkovierailuasiakkaille, joka tietysti yksi, yksi kaksi asiayhteydessä on erityisen tärkeä palvelu, että se olisi käytössä joten haasteita on. Mutta kuten on täällä jo viitattu, niin päähaaste tietysti on tietoisuus. On totta, että huolimatta tehdystä työstä ja pyrkimyksistä, niin kolme neljästä EU-kansalaista eivät vielä tiedä, että yksi yksi kaksi on eurooppalainen hätänumero. Komissio on vaatinut koko ajan, että jäsenvaltiot parantavat pyrkimyksiään ja ryhtyvät toimeen tiedottaakseen ihmisille yksi yksi kahdesta ja tätä jatkamme tietysti. Säännöllisesti ja huomisen yksi yksi teemapäivä on yksi mahdollisuus ottaa asia jälleen esille. Sitten uudistettu sääntelykehys, se täytyy ottaa osaksi kansallista lainsäädäntöä toukokuuhun mennessä tänä vuonna ja on uusia vaatimuksia 112. Vaatimus varmistaa, että 112 on käytössä myös vammaisille. Ja tarkempi paikannusvaatimus on mukana. Seuraamme jäsenvaltioiden kanssa asiaa hyvin tarkasti ja varmistamme, että kaikki aiemmat vaatimukset ja uudet vaatimukset asianmukaisesti täytetään. Ja, mutta kuten sanottu, paljon haasteita on ja haaste numero yksi on tietoisuus. Thank you very much. Kiitos erittäin paljon. Sitten Rova Rapti, meillä ei ole paljon aikaa, mutta haluatteko sanoa vielä jotakin? Telegrafiki, kirje e- No ihan nopeasti, jos sallitte. Haluaisin kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja. Kiitos myös kaikille kollegoille hyvistä ehdotuksista ja ajatuksista. Ja lopuksi vielä seuraava seikka. Jos haluatte, voitte lähettää ehdotuksia myös sähköpostitse, jos se tarpeen on. Tässä nimenomaan Tiedotuksesta on puhuttu, se on tärkeä asia, kun puhutaan hätänumerosta 112. Ja tärkeää olisi tietysti viedä tietoa kouluihin. Ja yksi, yksi, kaksi, sehän on helppo. Muistisääntöönä voitaisiin ajatella vaikka suu, silmä, silmä, nenä, suu, tällaista. Se menisi varmaan lapsilla jakeluun. Mutta Tähän liittyen kaksi sanaa ovat erittäin tärkeitä, eli rahoitus ja laajakaista. Kiitos. Uh, Aikataulusta, kun kaikki kuuntelevat, te lähetätte mietintöluonnoksen 28. helmikuuta ja sitten meillä on toinen mahdollisuus käsitellä sitä maaliskuussa toinen. Meillä on kuuleminen 11.3 11.4. anteeksi tulkikorjaa. Ja sitten 25. toukokuuta me käsittelemme tarkistuksia. Kiitos erittäin paljon. Meillä on hyvin vähän nyt aikaa jäljellä. Minä keskustelin Korholan kanssa, mutta se mitä me nyt teemme, niin me avaamme keskustelun molemmista kohdista. Meillä ei ole aikaa puhua näistä molemmista, mutta olemme jo käsitelleet jotakin ai- asioita tämän yleispalvelun yhteydessä, eli annamme es, nyt enemmän aikaa tälle mietintöluonnokselle, josta meidän pitää äänestää. Katsotaan, miten me eden, etenemme. Eli nyt Hans Peter Mayerille puheenvuoro. Hän voi esittää hänen ö, lausuntonsa, joka liittyy eurooppalaiseen sopimusoikeuteen. Ja pyydän, että hän voisi esittää mahdollisimman lyhyesti, että meille jää sitten vielä keskustelulle tilaa. Olkaa hyvä, herra Maija. Ja, danke, meikö, Liebe Kolleginnen Kiitoksia, hyvät kollegat. Ehkä lyhyesti kerron aiheesta. Tämä lausunto, joka löytyy papereista aiheena Eurooppalainen sopimusoikeus, on vain kahden sivun mittainen. Tässähän voi nostaa esiin vain tärkeimmät asiat ja sitten muut kysymykset tulevat tarkistusten kautta. Olemme olleet eri sidosryhmien yhteyksissä eri maissa ja näin kuullut erilaisia kantoja asiaan. Olin myös pääesittelijän Rova Wallisin yhteydessä ja olen tutustunut myös hänen esityksensä ja Ekoninkin esitys tammikuun lopussa on saatu laadittua. On ollut ähm, nyt päivimme ja myöskin Äh, liiton neuvostoomme. Ja sisällöllisesti näissä hieman eri tavoin tarkastellaan tätä asiaa. Ja uskoisin, että tekin, hyvät naiset ja herrat, olette saaneet kotimaistanne toisistaan poikkeavaa tietoa asiasta. Mutta meidän kuitenkin Europarlamentin edustajina tulisi, kun arvioimme tätä asiaa, ähm, pyrkiä saamaan aikaan eurooppalainen sopimusoikeus tulevaisuudessa. Katsoisin, että tulevaisuudessa on tärkeää, että toimitaan eurooppalaisesti ja saadaan saattamaan yhteen, pystytään saattamaan yhteen ja yksinkertaistamaan menettelyjä, jotka nyt ovat vielä toisistaan erillään. Ja pitkä aika, pitkällä aikavälillä tulisi, saama, tulisi saada aikaan yhteinen säännöstö, joka sisältäisi kaikki kuluttajaa koskevat määräykset. Nykyisellään hän ei ihan vielä näin pitkällä ole. Meillä on erilaisia direktiivejä eh, väärinkäytöksistä kulutussopimuksissa. Sitten on peruutussopimusta oma direktiivinsä. Etämyyntidirektiivi on olemassa, kuluttajasuojadirektiivi niin ikään. Se juuri saatiin valmiiksi. Ja juristitkin alkavat olla jo hätää kärsimässä, niin kuinka sitten tavallinen kuluttaja tässä enää pärjää. Ja niinpä puhun tavoitteista. Tavoitteista, jotta saataisiin aikaan yksi yhtenäinen säädöstö, joka sisältäisi kuluttajasopimukset, yrityssopimukset, saataisiin nämä kaikki yhden katon alle. Mutta vielä ei olla lähellekään tässä päämäärässä, mutta ehkä nyt ensiaskelia voitaisiin jo tässä vaiheessa ottaa tässä kun puhutaan 28 regiimistä, voitaisiin ajatella säännöstöä, jossa peruskäsitteet olisivat esillä, ei mitään epämääräisiä oikeudellisia aspekteja. Ja tästä perussäädöksestä se olisi valinnanvarainen alussa, kattaen rajat ylittävät tapahtumat. Monet suhtautuvat varsin epäilevästi tähän esityksen jäsenmaissa, mutta jos maan sisäiset eh, menettelyt halutaan ottaa tässä myöskin mukaan, monet uudet jäsenmaat olisivat tästä kiinnostuneita, niin kyllähän se mahdollista olisi. Tämän lisäksi, kun käyttövaiheessa mennään, niin koko säännöstöä tulisi hyödyntää, ettei sitten vain noukita rusinoita pullasta ja muut asiat hoidettaisiin kansallisen lainsäädännön kautta, eli joko tai tulisi toimia. Kuluttajan suoja, sen tulisi olla mukana kaikkialla, mutta varsinkin se osa kuluttajan suojaa, eh, jossa kuluttaja itse voi tehdä valinnat, valinnat siitä käyttääkö eurooppalaista vai kansallista oikeusvälinettä. Ja jos joku haluta, haluaa valinnan tehdä, niin hän tarvitsee ennen valintaansa tietoja ja tätä asiaa haluan myöskin hieman kommentoida. Pitkältihän tässä on kyse siitä, että Sopimusoikeuden tulisi olla selkeä, yksinkertainen, eh, läpinäkyvä, kuluttajaystävällinen ja ymmärrettävä. Epä, oikeudellisen epävarmuuden tilaan ei saa tulla tai esitys ei saa olla sellainen, että sitä on vaikea ymmärtää. Ja tämä on todella suuri haaste, kun katsoo nykyistä oikeudellisten sääntöjen kirjoa. Eli muotoilla asiat siten, että asian voi myöskin ymmärtää käytetystä sanamuodosta varmasti voimme olla yhtä mieltä siitä, että täysharmonisointi ei voi olla tässä vaiheessa vaihtoehto, koska Eurooppa ei ole vielä niin pitkälle edennyt. Kuitenkin tämä 28. regimin ehdotus on hyvä ensimmäinen askel oikeaan suuntaan tulevaisuutta ajatellen. Ja varmasti paljon muitakin kysymyksiä on komissiolle esitetty ja niihin komissio tulee vastauksen esittämään. Esimerkiksi kysymys siitä, että pitääkö paikkansa, että kulutus, kuluttaja ei voi tehdä oikeita valintoja ostopäätöksissään tai että ei haluta ostaa ulkomailta sen vuoksi, että oikeusjärjestelmissä on eroja. Eikö tässä todellisena ongelmana pikemminkin ole kielikysymykset ja vastaavat? Eli näihin kysymyksiin halutaan löytää vastaukset. Muutoin jään mielenkiinnolla odottamaan kommentteja kommenttejanne ja myöskin tarkistusehdotuksia. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Kiitos, herra Mayer. Ja nyt haluan vain muistuttaa, että meillä on Tyler varjoesittelijänä, sitten herra Smith. Smith, te olitte poissa tavanomaiselta paikalta. Herra Smith ja sitten Ruler ja minä korvaan herra Fox ja, ja Savi ei ole täällä, eli herra Tyler. Thank you, uh, Mr. Chairman, and thank you to... Kiitoksia ja kiitoksia esittelijälle. Kuten herra Mayer, minulle monet ihmiset ja sidosryhmät ovat tulleet puhumaan. Ja yksi mielenkiintoisista asioista on se, että, että ollaanko en ole nähnyt koskaan sellaista lobbarijoukkoa, josta kansala- äh, kuluttajajärjestöistä ihan Lontoon Cityin asti ovat olleet tätä vastaan, joten kun Mayer puhuu tällaisesta vesakosta, niin hän on ihan oikeassa. Kysymys komissiolle. Mielestäni pitäisi olla täysin vaikutusten arvio tästä ehdotuksesta. Ja haluaisin paljon selkeämmän kustannusetuanalyysin. UK on kuluttajajärjestöt, jotka ottivat minut yhteyttä äskettäin, he ovat tehneet selvityksen, joka osoittaa, että hinnat ovat suurin tekijä rajat ylittävään kauppaan. Useat sanoivat, että hinta oli tärkein tekijä, kun valittiin websiteä, josta ostetaan. 20 prosenttia sanoi vain, että nämä kauppaehdot estivät heitä ostamasta EU-hun perustuvalta firmalta. Joten täytyy saada paljon enemmän faktoja esiin ja parempaa analyysiä käyttöön. Mielestäni myös outoa, että nyt kun komissio on äh, saanut aikaan äh, kuluttajansuojadirektiivin, niin nyt on sitten ehdotus, vihreä kirja, sopimusoikeudesta, ennen kuin oli vielä edes mahdollisuus äh, finalisoida meidän kantojamme kuluttajasyödirektiivistä parlamentti sitä on vasta äänestämässä. Mielestäni se nouta. Haluaisin myös kysyä, muutetaan EUn sopimusoikeuteen, vaikka kun katsotaan palveludirektiiviä, josta on juuri puhuttu sähköistä kaupasta, ei vielä käytetä esimerkiksi hyväkseen näitä lainsäädäntöjä. Mitä tämä äh, valinnanvarainen väline tarkoittaa käytännössä? Mitä se todellisuudessa tarkoittaa? Vähän ikään kuin tämmöinen äh, Kielikysymyskin. Roma 1, miten nämä sen säännökset, pysyvätkö ne ulle, ja sitten tämä uusi sopimusoikeus, sovelletaanko sitä, miten sitä sovelletaan kansallisen suhteen. Niin monia kysymyksiä on, mutta on tärkeää, että tästä keskustellaan, on tärkeää, että käydään debattia, ja innolla odotan, että mitä komissiolla on sanottavana. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Mrs. Tyler. Kiitos, Tyler. Pitäisi myös kiittää tästä suklaasta. Te sanoitte, että se oli äh, lahja Belgian puheenjohtajuusvaltiolta. Erittäin ki- kiva te- sinulta, että jaat sen meidän kanssamme. Ja nyt, herra Smith. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Niin kyllä tämä herkkäluontoinen kysymys on. Siksi meihin yhteyttä otetaan eri tahoilta, kuluttajajärjestöjen ja hallitustenkin tasoilta. Mutta voin yhtyä esittelijän näkemyksiin. Mä olen tehnyt tässä oikein hyvää työtä ja olen ollut itse yhteydessä aina Wolikseen. Pitkälti uskoisin, että samalla linjalla tässä mennään. Niin, Tyler antaa vähän lisämakua asian käsittelyyn, jos toteaa, että kaikki on teitä vastaan. No, itse olen liberaali ja olen tottunut tällaisen. Jotkut sanovat, että tässä mennään liian nopeasti. No, eiköhän tämä nyt jonkun aikaa ole esillä ollut, ainakin niin kauan kuin itse olen tässä talossa ollut. Ja jonkun mielestä sitten ollaan, tätä ei tarvittaisi, ongelmia ei ole. No, mielestäni nämä kannat ovat virheellisiä ja ehkä komissio voi tätä kommentoida. Minusta on hyvä, ettei nyt kaikkea lähdetä yhtenäistämään yhdeksi klöntiksi. Sanotaan, että näin on toimittava, vaan annetaan vähän vaihtoehtoja. Ja tämä Mairin maininta 28. regimistä. No, en tiedä, kaikki eivät ehkä ole tyytyväisiä tähän näkemykseen, mutta ehkä voitaisiin sanoa 27 plus 1. Tämä voisi olla ajatus, josta voisimme lähempääkin keskustelua käydä. Katsoisin, että tässä vaiheessa ei tarvitse mennä käsikädessä kaikkien järjestöjen kanssa, jotka sanovat, että luopukaa hommasta, ei mitään kuitenkaan tapahdu. Mehän tiedämme, että asioiden eteenpäin vieminen vie oman aikansa. Ja tätä kysyä miksi tähän ryhdytään nyt, tässä on ristiriitaa monen muun direktiivin kanssa. No, olette ehkä ihan oikeassa, mutta ehkäpä kuitenkin tässä eh, luonnoksessa voitaisiin myös tämä seikka esiin tuoda ja tehdä asia selväksi näin muille valiokunnille. Ja lopuksi, niin kuin herra Mayer totesikin, totesi, että esityksen tulisi olla käyttäjäystävällinen, selkeä, yksinkertaisempi – kaikkien tulisi ymmärtää sisältö ja sen tulisi kattaa kuluttajien tarpeet. Niin nämä ovat kaikki ihan järkenkäypiä näkemyksiä. Ja on hyvä mielestäni, että nyt tämän tyyppisiin eurooppalaisiin kysymyksiin tartutaan kuluttajasuojasta puhuttaessa. Haspaperia valiokuntamme on tehnyt oikein hyvää työtä, mutta tiedämme, että tämä on varsin hankala aihe ja asia. Ja jos emme nyt halua tarkastella näitä muutoksia, niin tuskinpa kukaan mukaan hommaan ryhtyy. Itse ainakin tuen esitystä. Ehkä muutaman tarkistuksen tulen esittämään, mutta pitkälti voin yhtyä siihen, mitä herra Meijer on esittänyt. Ja todellakin olette tehnyt tässä mielestäni erinomaisen hyvää työtä. Olette todella siinä keskellä nyt. Wieder etwas mehr skeptischer. Minä olen vähän skeptisempi. Ja Steiler on oikeassa. Hämmästyttävää kyllä Saksassa. Kaikki liittovaltion puolueet, liittoval, liittopäivien puolueet olivat samalla kannalla tässä. Ja myöskin kuluttajajärjestöt ja elinkeinoelämäjärjestöt, jotka hämmästyttävää kyllä. He olivat kaikki hyvin skeptisiä ja tästä pääsenkin herra Schwabin kohtaan. Tämä muistuttaa näitä, näistä suurista ongelmista, joita oli Schwabin mietinnössä. Ja sen vuoksi minun ensimmäinen ehtoni olisi, että ensinnäkin odotetaan ennen kuin kuluttajansuojadirektiivi saadaan loppuun, niin lähdetään seuraavaan askeleeseen. Eikä tehdä mitään palvelusta itsellemme, jos nyt sitten mennään liian nopeasti seuraavaan vaiheeseen ilman, että odotetaan, että mitä tulee edellisestä vaiheesta esille. Muuten tulee taas tällaista sirpaloisetunutta lainsäädäntöä ja äh, Eli täytyy rakentaa yhden askeleen toistensa päälle. Sen vuoksi sanoisin komissiolle, että tässä prosessissa täytyy odottaa. Ja Stellan myös siinä oikeassa, että komissiolta tarvitaan enemmän tietoa. Tarvitaan todellakin vaikutusten arviointi, joka, jossa tutkitaan soveltamisala, jossa tutkitaan se, että mitä se tarkoittaisi, jos tämä 28 regime, se, sitä käytettäisiin myös kotimaassa pienemmät alueelta pitäisi aloittaa mielestäni. Voisin kuvitella, että internetissä tämä olisi sähköisessä kaupankäynnissä ensin optionaalista, koska siellä on se ongelma, että suurs että ei ole tarpeeksi palvelujen tarjoajia pienissä maissa ja sitten suurimmissa jäsenvaltioissa on keskittymisprosessi, eli tulee kysymys esille, että olisiko mahdollisuus optionaaliseen regiimiin tässä optionaaliseen e- EU-regiimiin. Meidän niin, että olisi enemmän avoimuutta ja kilpailua ja enemmän kuluttajaoikeuksia. Kaikilla alueilla en voi kuvitella, että näin tapahtuisi, että saataisiin edes enemmistöä, mutta jos ajatteltaisiin, että yhdellä osa-alueella ehdotetaan tällaista ja tehdään tällaista, ja rakennetaan luottamusta, jota selvästikin puuttuu, kun tämä palaute sen osoittaa, jota saa, niin si- sitten ehkä voitaisiin tehdä parempin tämä asia. Niin, että mieluummin pyypivässä kuin kymmenen oksalta. Uh, I'm uh, speaking on behalf of puhun Ashley Foxin puolesta. Sain jotakin muistinpanoja häneltä. Tässä Skotlanti ja Englanti ovat samaa mieltä, joten en toista näitä sanottuja argumentteja, mutta ihan muutama käytännön asia. Ensinnäkin osa asiasta, jota käsittelemme, emme pyrineet todella määrittelemään ongelmia, joka tällä hankkeella pyritään, johon pyritään vastaamaan tällä hankkeella. Ja tätä voitaisiin, ei voitaisi kutsua ratkaisuksi ongelmaan. Minun täytyy sanoa komissiolle, että olen vieläkin samassa, samoilla linjoilla. En ole vakuuttunut siitä, että tässä pystytään vastaamaan kaikkiin ongelmiin. Mutta me olemme missä me olemme ja meidän ei pitäisi mielestäni mennä pidemmälle kuin optionaiseen välineeseen, mutta meillä on tässä työ, palukalupakki, joka on huonontana vaihtoehtona, mutta mitä tulee bisneshuolenaihin, niin pitää ottaa huomioon, että on paljon puitelainsäädäntöjä ja malleja, joita käytetään monilla aloilla. Ja monilla aloilla työskennellään yhdessä, jotta saadaan malli sopimuksia esimerkiksi IT-alalla ja rakennusalalla. Eli ajatus tässä niin kutsutun business to businessissa on se, että tässä ei ole mitään uutta mielestäni. Eli työkalupakku voisi auttaa näillä aloilla ja voisi olla hyvä edistää sitä. Olen huomannut, että tätä ei ole mainittu ollenkaan komission selonteossa. Olen aika ymmärtynyt siitä, että komission suosituksissa ei oteta tätä esille, joka tämä on epärealistinen e-, ehdotus, mitä tulee näihin direktiiveihin. Olemme erittäin kaukana siitä, mutta vaikuttaa siltä, että komissio olisi voinut tehdä paremman työtä, jos olisi keskittynyt sellaisiin aloihin, joilla me voimme realistisesti edetä. Ja jos katsotaan tätä tilannetta jäsenvaltioissa, niin on paljon enemmän niillä on paljon tai paljon mitoitetumpi näkökulma tähän olisi ollut parempi. Ja mitä tulee kuluttajiin, niin se mitä herra Maija sanoi, että kuluttajien pitäisi jotenkin valita eh, paikallisen maansa lainsäädännön välillä. Ja tämä on todella epärealistista. Mitä sitten tapahtuisi, jos tuottaja päättäisi, millä ehdoilla – tämä tuote tarjottaisiin kuluttajille. Jos esimerkiksi Euroopan sopimu- eurooppalaisessa sopimuksessa tarjottaisiin kuluttajalle suoja, joka olisi alempi kuin hänen oman maansa tarjoama suoja, niin tämä olisi erittäin huonoa kuluttajille. Toisaalta taas, jos me väitämme, että kaikissa olosuhteissa tämä uusi sopimusoikeus olisi hyvä kuluttajille, niin sitten me olemme saavuttaneet sen, mitä me pyrimme ensisijassakin saavuttamaan. Ja voimme käyttää kaksi vuotta tämän keskustelun, emmekä saa mitään aikaiseksi. Eli miten komissio voi väittää, että tämä eurooppalainen sopimus olisi hyvä kuluttajille ilman kokemusta kuluttajaoikeuksista. Tämä on mielestäni ongelmallista. Ja ihan haluan tukea sitä, mitä kollegat sanoivat. En näe mitään vakuuttavaa todistetta tai vaikutusten arviointia tässä tämän takana, joka voisi sitten ratkaista nämä ongelmat, joita komissio on esittänyt. Eli jos nämä minun pelot pystytään kumoamaan äh, kunnon analyysillä, niin olen sitten sympatiseeraan tätä komission ehdotusta, mutta meidän pitäisi olla va vaativampia näistä todisteista, vaativampia ja tarvitsemme enemmän todisteita kuin nyt. So Eli sitten vaihdan taas puheenjohtajan rooliin. Ja pyydän, herra Gentility, äh, haluatteko kommi, kommentoida tätä oman ryhmänne puolesta? Ei? Libio mm, Sintoni o Shadow. Varjoistille <laughs> puuttuu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich weiß, dass wir knapp in der Zeit sind, deswegen möchte ich mich... Tiedän, että aikaa on vähän, joten haluan puhua lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin esittelijä Hans-Peter Mairia kiittää hyvin tasapuolisesta lähestymistavasta tähän oikeustekstille tähän ehdotukseen. Mielestäni tämä on hyvä pohja jatkotyölle. Ja haluaisin viitata siihen, että on tuossa lähestymistavassa on monia ongelmia. Rova Rylmähän tämä usein hyvää yhteistyötä, mutta kaksi periaatetta on. Tietysti voi olla epäilyä tätä ehdotusta kohtaan. Voi sanoa, niin kuin Malcolm Harper sanoi, että monissa kohdissa mahdollisesti ei olla vielä ihan tasapainossa, mutta samaan aikaan ei voi olla täysharmonisointia vastaan. Eli täytyy päättää olla kokonaan vastaan. Ja mielestäni se, mitä mistä on päätetty yhdessä Montipaperista. Valitetaan, että yhteismarkkinat ovat liian sirpaloituneet, digitaaliset sisämarkkinat eivät voi kasvaa tapeksi nopeasti ongelma-analyysistä olemme yhteisiä, vaikka tietysti kieliongelma on suurempi kuin, mutta silti ei voi kiistää että sitä, että oikeudelliset ovat myös ongelma. Ja olisin vähän sitä vastannut tässä vaiheessa keskustelua, että suljemme kaikki optiot. Jos kuluttajasuojadirektiivissä olemme todenneet, että täysharmonisointi on hyvin vaikea tie, kuten Harbour sanoi niin sitten mielestäni olisi johdonmukaista, että komissio yrittää löytää vaihtoehdon, jos ei meitä miellytä. Niin sitten, ja palataan täysharmonisointiin, niin keskus alkaa alusta. Olen molempien vaihtoehtojen avoin, mutta ei olisi rehellistä sanoa, että olemme kaikkia vastaan, mitä tällä alalla pyritään, pyritään yhtenäistämään. Good. Thank you very much. Kiitos erittäin paljon. Nyt eh, ei ole enää puhujia, joten annan tilaisuuden herra Majerille. Ähm, zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen. Kiitokset. Haluaisin onnitella herra Mayeria ja myöskin joitain muita jäseniä tästä esityksestä. Kolme valiokuntaa, jotka käsittelevät tätä asiaa. Juri, me ja Ekon. Täällä esitetään mietintöjä, jotka pääpiirteissään menevät oikeaan samaan suuntaan. Ja käyty keskustelu osoittaa kyllä myöskin yhteisiä näkemyksiä. Ehkä olen ammatillinen optimisti luonteeltani, mutta kyllä minä näkemyksissä eh, samaa sävyä näen ja olen kuullut tätä keskustelua seuratessani. Ja nyt sitten puheenjohtaja kommentoisin muutamaa puheenvuoroa tässä ensin äh, reagoisin siihen, mitä te vaikutusten arvioinnista totesitte, ja Tyler myöskin asiaa kommentoi. Selvää on, että sitä tarvitaan, ja sitä ollaan jo valmistelemassa. Tietojen keruuhankkeita on tehty, ja olemme ulkopuolisen sopimuksen tehneet. Eli ollaan etenemässä tässä asiassa, ja siinä huomioidaan vaihtoehdot, jotka vihreä kirja esittää. Tämä on siis tärkeä hanke, ja teemme parhaamme ja hyvän vaikutusten arvioinnin myöskin. Jo viime kerralla täällä nostin tiettyjä tietoja esiin. En nyt toista niitä kaikkia, mutta reaktiona Tylerin puheenvuorolle totesitte, että kaikki vastustavat tätä. No, on mielenkiintoista havaita, että UK on eh, esityksistä. Monet ovat eh, negatiivisia, mutta sitten niissä pitkälti oltiin eh, esimerkiksi niin kuin PK-yritysten eh, federaatio sanoi, ovat lähettäneet meille myöskin myönteisiä kommentteja ja varsin mielenkiintoisia tietoja myöskin. Ja esimerkiksi Britannian järjestö, jonka kohderyhmänä pääasiassa ovat nimenomaan ne henkilöt, eh, joihin tämä välinekin kohdistuisi. Eh, totesi, eh, että yksi jäsen oli todennut, että jos laajennettaisiin vientiä yhteen lisä jäsenmaahan, niin 15 prosentin liikevaihton lisäys tästä tulisi kyseisen maan osalta. Eli ihan huomattavista kustannuksista puhutaan ja samantyyppistä tietoa olemme saaneet myöskin eh, PK-yritysten liitolta Britanniasta. En nyt halua tässä toista sitä, minkä on viime kerralla esiin toin. Toteaisin kuitenkin, että tiedot löytyvät nettisivuilta. Sihteeristölle olemme myöskin ne esittäneet. Linkki löytyy. Eli halutessanne voitte lähemmin tutustua näihin tietoihin. Mutta vielä yksi seikka. PK-tutkimuksessa esimerkiksi toteaisin, että se ei ole kuitenkaan kattavaa, koska näytteitä ei ollut riittävästi, mutta tulemme saamaan lisääkin kattavampaa tietoa, mutta tässä yhteydessä kysyimme PK-yrityksiltä, muistaakseni 13 estettä esitimme näille kieli, kulttuuri, kuljetuskulut ja niin edelleen. Ne on kaikki tässä mainittu. Ja oli mielenkiintoista havaita, että kymmenen ensimmäisen joukossa ö, suurin este liittyvät, oli sellaiset, että ne liittyivät ö, sopimusoikeudellisiin kysymyksiin. Numero yksi oli tällainen, numero kaksi ei, mutta sen jälkeen kaikki ö, muut kyllä. Eli 75 prosenttia PK-yrityksistä kyllä katsoo, että nämä sopimusoikeuskysymykset ovat ongelmia. Käännöksistä 68 pidetään ongelmallisena oikeusavunsaanti, katsotaan ongelmaksi. Litikaatiomenettelyt 58 prosentin mielestä ongelma ja neuvotteluhankaluudet sopimukseen liittyen on 55 prosentin mielestä ongelmallista. Eli nämä ovat hyödyllisiä tietoja osoitus siitä, mitä eurobarometrilta on saatu, mutta tässä on myös muuta tietoa. Ja sitten Rotainer kysytte, mitä optionaalinen tässä yhteydessä tarkoittaa. No ihan lyhyesti toteaisin, että vaihtoehtoinen väline tarkoittaa sitä, että käytössä on tai on mahdollisuus käyttää välinettä sovellettuna lainsäädäntönä ja myyvä yhtiö voi myydä tuotteensa yhden sopimuksen pohjalta. Tällöin ei tarvitse huomioida 27 eri pakollista äh, sääntöä kuluttajasuojien osalta korkea kuluttajasuojan taso toteutuisi tämän optionaalisen vaihtoehdon kannalta. Ja tämä optionaalisuus tarkoittaa siis sitä, että yhtiöt käyttävät vaihtoehtoa, jos katsotaan, että se taloudellisia tarkoitusperiä varten on hyvä. Tämä koskee myös muita sopimuspuolia. Eli välinettä hyödynnetään, jos se käy omia tarkoitusperiä ajatellen ja jos se on hyvä, selkeä, käyttäjäystävällinen myöskin. Ja selvää on, että tiettyjen kriteereiden, niin kuin herra Mayer totesi, on täytyttävä. Ja jos tähän yritys päätyy, niin valinta tehdään vain, jos alkuperäiskustannukset ovat vähemmän kuin hyöty, mitä tästä on mahdollista saada. Eli valinnan mahdollisuus on olemassa. Mutta jos yritys katsoo, että alkuperäiskustannukset ovat liian korkeat ja hyöty liian vähäinen, niin silloin tätä valintaa ei tarvitse tehdä. Ja se on houkutin silloin, kun puhutaan vaihtoehtoisesta optimaalisesta välineestä. Tätähän täällä useampikin jäsen kommentoi, Rova Tyler, Herra Schmidt ja Rova Ryle myöskin. Puhuttiin siis siitä, kuinka fragmentoitunut on säännöstö kuluttajasuojakysymyksissä. Ja tässä on mielenkiintoista todeta, että se mitä Rylle esitti juuri, tämän tulisi toteutua. Näin meidän tulisi toimia. Tulisi lähteä liikkeelle sieltä tuloksista. Eli täysin harmonoidut kysymysjärjestä tulisi sitten soveltaa muihin välineisiin. Ja jos minimiharmonointia on saavutettu CRDssä tai sen takia, että se on jäänyt soveltamisalan ulkopuolelle, nämä asiat tulisi ottaa lähtökohdaksi. Eli alapuolelle ei voi mennä tästä rajasta, mutta sen yläpuolelle kyllä. Eli tämä näkökanta on ihan paikkansa pitävä ja tältä pohjalta liikkeelle olisikin lähdettävä. Eli CRDstä tulisi liikkeelle lähteä, eli kuluttajasuojadirektiivistä. Ja sitten mallisopimukset. Muutama järjestö, yhteisö on tätä kommentoinut, mutta me emme tätä kuitenkaan ole maininneet, hyvä puheenjohtaja, siitä syystä, että tämä asia oli esillä vuoden 2004 toimintasuunnitelmassa. Komissio jo tuolloin toi tämän yhtenä toimena esiin vuoden 2004 toimintasuunnitelmassa. Ja silloin pidettiin konferenssia, kysyttiin kaikilta eri liitoilta ja yhteenliittymiltä tulla keskustelemaan tästä asiasta kanssamme. Ja ajatus oli, että B2B-transaktiot helpottuisivat käytäisiin standardeja, lausekkeita läpi pyörän pöydän keskusteluissa. Tältä pohjalta saataisiin aikaan malli. Ja tämä olisi komission panos. Ja mitä tapahtui? Liikemaailmaa ei kiinnostanut tämä mahdollisuus. Koska, ja ne, jotka jo käyttöivät tätä sanoivat, että haluavat myydä ehtonsa. Ne, jotka eivät tätä käyttäneet, sanoivat, että niitä asia ei kiinnostanut. Eli vuoden 2005 edistysraportissa totesimme, että ei kannata tälle tielle mennä, kun kysyntää ei ole. Eli asia kyllä oli esillä hyvänä ajatuksena, mutta vuonna 2005 saimme selvän viestin siitä, että kiinnostusta asiaan ei ollut ja siksi siitä sitten loppujen lopuksi luovuimme. Ja puheenjohtaja, ihmettelitte sitä, mikä vaihtoehtoista välineestä voisi kuluttajan kannalta olla paras mahdollinen. No, kaksi seikkaa kannattaa mainita. Ensinnäkin kuluttaja hyötyy taloudellisesti, tarjonnan kirjo laajenee ja hinnat alenevat. Ja tiedot, jotka viime kerralla esitin, muistatte varmaankin, on mahdollista osoittaa, että joissain jäsenmaissa – luvut osoittavat sen, että tarjonta on rajoittunut nimenomaan siksi, että rajat ylittävää kilpailua ei ole, ja tästä kuluttaja maksaa korkeamman hinnan. Mutta tämä vielä ei riitä. Tämän lisäksi on pidettävä huoli siitä, että mitä tahansa aikaan saadaan, tällä parannetaan myös oikeudellista turvaa ajatellen eurooppalaisia kuluttajia ja verrattuna tilannetta nykyiseen. Eli kuluttajat hyötyisivät taloudellisesti sekä oikeudellisesti muutoksista. Kiitos paljon. Well, thank you for your very... Kiitos tästä kattavasta vastauksesta. Meillä ei todellakaan ole aikaa. Mm, en halua käydä keskustelua nyt. Ja vain kysymys, voidaanko saada tästä yhteenveto tästä kuulemisesta? Meyer saa sen jakoon meille, jos ymmärsin oikein. Saimme, saamme kopiot ja muuta materiaali varmasti saadaan. Herra Maija, voisitko ihan lyhyesti vetää yhteen? Ja auch nur ganz kurz, wir beginnen ja erst... Myöskin lyhyesti keskustelua vasta alussa. Pyydän kollegoita olemaan avoimia, koska Minähän olen sanonut koko ajan, että me olemme sisämarkkinavaliokunta, jolla on tavoitteena tukea sisämarkkinoiden vapautta kaikkien kansalaistemme hyväksi, ja siihen kuuluu erilaiset aloitteet, jotka täytyy pystyä ottamaan tosissaan. Ja jos on esteitä, niin täytyy tehdä työtä, että ne voidaan poistaa tai niitä vähentää. Ja jos on nyt mahdollisuus vaihtoehtoiseen eurooppalaiseen sopimusoikeuteen ja esitellä sitä, johon kuluttajat luottaisivat, niin se näyttäisi olevan minulle hyvin tärkeää, kun he tilavat jotain, niin he voivat valita, että he ottavat eurooppalaisen oikeuden pohjakseen, koska he luottaisivat siihen, koska se on käsitettävissä oleva ja siihen liittyy suuri mahdollisuus kuluttajien kannalta sisämarkkinoille. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much indeed. It's been a very lively debate. Kiitoksia. Keskustelu oli hyvin vilkas. Odotamme innokkaasti, että tulee tarkistuksia ja miten äänestys sitten sujuu. Ensimmäinen maaliskuuta on määräaika tarkistuksille, 22. maaliskuuta ja äänestys valiokunnassa ja sitten oikeusasen valiokunnassa 11-12 huhtikuuta. Kiitoksia ja kiitoksia Sanmajer myös, joka on valiokuntamme työn uskollinen tuki on monissa vaikeissa asioissa, joten kikvan täällä jälleen. Nyt valitettavasti kun aloitettiin myöhemmin ja kun olette niin kiinnostuneita asioista, niin on todellakin vähän aikaa enää ja teen seuraavan ehdotuksen. Seuraavat kolme esittelijää, niihin kuulun minä itse, sanon heille, että todellakin preferenssi täytyy mennä Schaldemoselle, Sanelualle, Senalovaalle, ja Trianta Fylidekselle. Sinulla täytyy lähteä, jotka ovat, joilta on jo mietintö luonnos. Muut kolme Roitova, minä itse ja Korhola avaavat vasta keskustelua. Joten ehdotan, että ei ole mitään keskustelua varjoesittelyjen kanssa, pahoittelen tätä, mutta saatte mahdollisuuden myöhemmin. Ja että voitte puhua esittelijöille ennen kuin he luonnostelevat mietintönsä, mutta kaikkeen ei ole nyt aikaa komission paikalla, joka on tullut varata vasten paikalle, niin jos voisin antaa heille hyvin lyhyen mahdollisuuden ehkäpä alustaa ehdotuksestaan meille. Ja tämä mahdollisesti kaikki 15 minuutissa, jotta toivottavasti se teille sopii. Eli esittelyllä ei oikeastaan ole enempää kuin kahta minuuttia. Rova Roitova, pahoittelen, että joudun näin painostamaan, että voisitteko alustaa tätä tärkeää mietintöä, joka, on, joka mietintö on siis rahansiirrovalikunnasta, joka koskee näitä takujärjestelmiä, vakausjärjestelmiä. Joka tapauksessa tämä on tärkeä asia, joten voisitteko kertoa meille, mihin aiotte keskittyä mietinnössä? Anteeksi, lausunnossa. Děkuji. Já chci poděkovat stínovým zpravodajům, protože jsme se už sešli před 14 dny. Kiitokset ja tapasin kaksi viikkoa sitten kaikki varjoistelijat. Haluaisin kiittää heitä ja kiitokset myöskin komissiolle tilastotiedoista, jotta voimme talousvaikutuksia tarkastella. On, olen pahoillani, että kaikkia uusia elementtejä voi tässä esittää, mutta keskityn muutamaan esinouseeseen seikkaan. Ensinnäkin tiedotusvaatimus tässä on kaavake, joka annettaisiin kuluttajille, mutta pankit näkevät tämän ongelmana. Ja valiokunnassa me ehkä voisimme valmistella tekstin, joka olisi selkeä kuluttaja ajatellen. Ja sitten tässä pankin riskitasosta lähdetään liikkeelle ja komission ehdottaa 200 prosenttia. 25 prosenttia on tämä raja. Haluaisin alentaa tätä 50 prosenttiin. je v rizikových bankách s vysokými výnosy. Seuraavana toinen ongelma on rahoitusjärjestelmien harmonisointikomissio ehdottaa, että kaikki pankit maksavat 1,5 prosenttia etukäteen ja 0,5 prosenttia jälkikäteen kannatusmaksua. Iso-Britannia, Itävalta, Luxemburg, Slovenia, muut maat tekevät vain jälkeiskäteismaksujen perusteella. Se on tietysti vähän ristiriitaista ja näyttää, että neuvostolle tämä sopii. Sitten 75 prosenttia ja 25 prosenttia, onko tämä oikea suhde? Ehkäpä ex ante voisi olla, etukäteismaksu voisi olla pienempi, mutta mielestäni se voi aiheuttaa ongelmia. koska jälleen nämä hyvässä kunnossa olevat maksaisivat vaaranalaisille rahoituslaitoksille, joten edelleen tukisin komission ehdotusta. Sitten enimmäismäärä 150 miljardia euroa 2020 vuoteen mennessä. Ehkäpä enimmäismäärä ei pitäisi kasvattaa, vaan pitäisi kiinnittää huomiota näihin maksuihin rahoituslaitoksille. Haluaisin sanoa muutaman sanan vaikutuksen arvioinnista joka koskee näitä kannatusmaksuja tähän rahastoihin. Komissio sanoo, että takaamme jokaisen talletuksen 100 000 euroon asti pitäisi kattaa jokainen, ta- la- jokainen talletus. Se 2020 resepti olisi 150 plus 50 miljardia euroa, mutta on toinen vaihtoehto. takaisimme vain sen osan, joka on taattu. Silloin tämä oli 93 plus 30 tämä luku, ja sillä oli suuri vaikutus koko finanssisektorille, koska täytyy tar- tarkastella myös muita välineitä, joita käytetään. Joten voimme olettaa, että finanssikriisi voisi tulla, joka koettiin 2008-2009. Joten täytyy käsitellä tästä, asiaa, että mitkä ovat takauskelpoiset talletukset. Tiedotus 2008 vuonna kaikki nämä äh, rahastot, niillä oli 23 miljardia euroa 2008 laskelmien mukaan takuukelpoisista ta- talletuksista Neljä kuusi miljardia olisi tämä kannatusmaksu, mutta se oli vain 1,8. Meillä ei ole nyt e- aikaa enempää, joten yksityiskohti voidaan mennä myöhemmin. Pane předsedo, bohužel už žádný vlastně další termín na rozpravu a já bych velmi ráda slyšela, co si myslí kolegové. Valitettavasti ei ole muuta aikaa tälle keskustelulle. Haluaisin kuulla kollegoilta, mitä he ovat tästä mieltä. Minulla on vielä toinen asia, ja se on tämä riskireittaus lasku tapa ja yksi, yksi pankki, en sitä nyt mainitse, sitä pidettiin turvallisimpana pankkina, mutta kun tätä kaavaa käytettiin, niin se rankattaisiin niiden pankkien kanssa, joilla on ongelmia. Mielestäni tämä on ongelmallista, vaikka en pystykään käsitellä tätä yksityiskohtaisesti. Toinen ongelma on tämä keskinäisen lainaamisen järjestelmä, jolla taataan jäsenvaltioissa talletuksia. Sitä tuen. En puhu siihen liittyvistä kriittisistä kohdista Sitten korvausvaatimukset, se koskee kuluttajan suojaa. Ja tässä takaisinmaksuaikaa haluttaisiin lyhentää 27 päivää. Monet asiantuntijat ja kuluttajärjestöt mukaan lukien uskovat, että se on epärealistista, mutta haluaisin sanoa, että esimerkiksi Tanska, Iso-Britannia pystyvät maksamaan nämä korvausvaatimukset kolmessa päivässä. Uh, can I just remind you? Nyt haluan vain muistuttaa sinua, että valiokunnan fokus pitää olla kuluttaja-asioissa. Ja nyt te käytte paljon näitä rahoitusasioita, joka ei ole meidän vastuualamme. Meillä on myös muita mietintöjä, joita meidän pitää käsitellä, joten voisitteko antaa ihan, ihan loppupäätelmät tälle valiokunnalle teidän lausunnostanne. Ja sitten pyydän herra Benkleriä Eh, antamaan hyvin lyhyet kommentit. Eh, tak já se nezabývám těmi body, o kterých vím, že se jimi bude zabývat Ekon, ale přesto tady je ještě další řada. En käsittele niitä asioita, joita Ekon valiokunta käsittelee, mutta on vieläkin monia ongelmia. Kuten sanoin, niin milloin ei ole aikaa mennä kaikkiin yksityiskohtiin. Puhua pelkästä, pankista, mitä he haluavat, määritelmistä. Määritelmä näyttävät olla hyvin tärkeitä. Tämä on ongelma, jonka yritän käsitellä varjoesittelyiden kanssa. Ehkäpä ehdotan kaikille kollegoille, että voivat osallistua kokouksemme. Kaksi viikkoa sitten, kun puhuin varjoesittelyiden kanssa, oli selvää, että tarkistuksia jätetään useita direktiiviin. Mutta valitettavasti meillä ei ole aikaa keskustella asiasta, joten en voi kommentoida tätä nyt. Mutta henkilökohtaisesti ehdotan, pitäisi äänestää uudelleenlaadittimisen puolesta. Tietysti mitä neuvostoseikovalikunnassa tapahtuu, tiettyjä asioita, jotka liittyvät kuluttajan suojaan, niitä käsitellään erillään. Riippuu myös Unkarista puheenjohtajamaana, miten he haluavat käsitellä näitä asioita, mutta mielestäni meidän pitäisi olla tietyt rajat, mikä meistä on järkevää, mikä on tärkeää kuluttajan suojan kannalta. Se ei pitäisi olla liian, siihen pitäisi liittyä liikaa kustannuksia. Tällä hetkellä ehdotus olisi hyvin äh, kallis. Siihen liittyy paljon kustannuksia. Haluan näyttää tiettyjä toimia, jotka vähentäisivät kustannuksia. Toinen asia, joka ei koske pelkästään imkovaliokuntaa, mutta myös muita valiokuntia, pankit, ja rahastot, joita voidaan investoida rahaa vain 5 prosentin tasolla yhden rahoituslaitoksen osalta käytettävissä olevista varoista. Tässä kanavoidaan rahaa pienestämästä suuriin. Tämä on varmasti kehityskulku, joka kaikkia kiinnostaa. Tiedän, että olette tehnyt paljon tutkimustyötä, jota tässä halut, haluaisin sitä käsitellä, mutta meillä ei valitettavasti ole aikaa. Herra Pinkö, voisitko ihan lyhyesti kommentoida tätä, ihan pari minuuttia, jos haluaisit sanoa joistakin asioista? Is Mr. Benko here? Yeah. Onko herra Benko paikalla? Kyllä. Thank you very much, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja niin kuin ehdotit, ehkä kuluttajasuojakysymyksiin keskittyisin, mutta selvittäisin myöskin sitä, että minä ja kollegani olemme saatavilla, jos jotain muuta kysyttävää ilmenee. Direktiivin päätarkoitushan oli yksinkertaistaminen ja harmonisointi kuluttajien edut huomioiden ja taloudellinen vakaus myöskin huomioiden, sillä nämä molemmat seikat kulkevat käsi kädessä suojelemme kuluttajia, kun suojelemme heidän säästöjään tiettyyn rajan saakka. Ja tätä tarvitaan, jotta taloudellinen vakaus säilyy. Jos mitään talletussuojaa ei olisi, niin säästäjät ryntäisivät pankkeihin ja tällä saattaisi olla huomattavia vaikutuksia koko taloudellisen ja finanssijärjestelmään. Eli harmonisointi, kuluttajasuoja ja yksinkertaistus tässä avainsanat – lähtisin liikkeelle kuluttajille tärkeistä seikoista. Olemme tehneet joitain valintoja, kun oli eturistiriitaa pankkien tai kuluttajien etujen välillä. Ja selvittäisin tätä asiaa nyt ja toteaisin, että tällöin komissio valitsi kuluttajaystävällisen vaihtoehdon. Ja missä nyt näin toimimme? Siitä muutama sana. Ensinnäkin että takaisinmaksu viiveisiin tulee. Halusimme vähentää tätä 21 työpäivästä tai 20 työpäivästä. Tämähän tarkoittaa käytännössä yhtä kuukautta, eli siis kuukaudesta yhteen viikkoon. Ja miksi näin? Jokainen ymmärtää tämän, kun katsoo omaan kukkaroonsa. Eikä välttämättä se, mitä sieltä löytyy, riittäisi kuukauden elinkustannuksiin, viikoksi ehkä, mutta ei varmasti kuukaudeksi. Luottokorttihan ei enää toimisi, jos pankki on konkurssiin mennyt. Myöskin katsoisimme, että oli realisti esittää seitsemän päivän korvausaikaa. Siksi ja kiitokset Roitovalle siitä, että hän tämän seikan mainitsi. Joissain maissa tämä on mahdollista, esimerkiksi Britanniassa ja Tanskassa. Ja meidän tulisi parhaista käytänteistä lähteä liikkeelle. Ja siis seitsemän vuorokautta. Tähän liittyy paljon muutakin, kun kuluttajien edusta puhutaan. Esimerkiksi yksi yhteyspiste. Niin kuin ehkä tiedätte, talletusvakuusjärjestelmässä lähdetään liikkeelle pankin päätoimipisteestä aina sen mukaan, missä jäsenmaassa se kulloinkin on. Tietysti pankilla voi olla tytäryhtiöitä muissakin eh, jäsenmaissa ja nykyjärjestelmässä tällöin lähdetään liikkeelle kotimaasta, eh, jonka tulee maksaa eh, sijoittajalle, vaikka sijoitukset ovat toisen maan sivukonttorissa. Tietysti tallentajan kannalta on helpompaa, jos hän saa rahat sellaisesta yksiköstä, joka, sija, joka sijaintipaikka on lähinnä häntä, riippumatta siitä, mikä järjestelmä loppujen lopuksi tämän maksutaakan kantaa. One other issue, that's the currency. If the account of a deposit... Jos äh, talletustili hoidetaan tietyssä valuutassa, mutta vakuusjärjestelmä pankin kotimaassa sitten toimii eri valuutassa, esimerkiksi euro, maan sivukonttori ja sitten pääkonttori jossain muussa kuin euromaassa, niin tämä tarkoittaisi sitä, että tallettaja saisi takaisin euroja, vaikka hän ehkä haluaisi paikallista valuuttaa saada käteensä, ja sama pätee myös päin vastoin. Ja tällaisissa tapauksissa ehdottaisimme, että maksettaisiin takaisin siinä valuutassa, mikä on tilivaluuttana ollut, eikä siis vakuutusjärjestelmän käyttämässä valuutassa. Nämä ovat ne kolme seikkaa, jotka ovat lähimpänä kuluttajasuojan liittyviä kysymyksiä, vaikkakin tietysti parempi rahoitus ja muut operaatiot tiiviset kysymykset ehdotukseen liittyen ovat myös tärkeitä kuluttajasuojaa ajatellen, koska on taattava se, että jos lupaamme parempaa kuluttajasuojaa, niin kysymykset on mahdollista myöskin rahoittaa. Kiitos tästä kattavasta arviosta ja kuten olette sanoneet, tämä on erittäin tärkeä mietintö, joten meillä on paljon työtä tehtävänä tämän hyväksi. Voisitteko kertoa meille aikataulustanne? Minulla on 12. ja 13. huhtikuuta hyväksyntä ja 21. ja 22. maaliskuuta esitätte mietintöluonnoksen ja meillä pitää olla 23.3. määräaika tarkistukselle. Toivottavasti tämä on hyvä teille, eli tämä pitäisi lähettää käännettäväksi hyvin nopeasti. Hyvä sitten Reuter, haluaisitteko sanoa vielä jotakin? Chci říct, že k překladu to mají 1. E, března, ale jenom k tomu, že máme Strasburg. Ihan lyhyesti. Ensimmäinen maaliskuuta pitäisi kääntää. Käännökselle se on määräaika. Mutta koska siinä on viikko, niin ei ole yht, mitään päivää keskustelullemme siinä. Joten haluaisin pyytää kaikkia asiassa mukana olevia, jotka haluavat ottaa osaan keskusteluun. Ehkäpä pitäisi käydä keskustelua sähköpostivälityksellä, koska en pysty näkemään, että minä päivänä tätä voisin käsitellä. Toivottavasti olisi siis enemmän aikaa keskustelua, mutta näyttää, että ei ole. Ka- pyrimme saamaan ö, aika kiinni 22. ja 23. maaliskuuta. Ja nyt minun pitää ilmoittaa pahoillani komissiolle, että tulitte tänne tätä varten ja muut, monet muutkin ihmiset, Korhola ja minä itse, emme esitä meidän kohtiamme tällä hetkellä tänä päivänä. Me valmistamme meidän mietinnöt ja 28. helmikuuta meillä on sitten aikaa keskustella, joten olen todella pahoillani niille ihmisille, jotka ovat tulleet tänne turhaan, mutta joskus tänään tapahtuu täällä parlamentissa. Nyt ihan nopeasti menen läpi nämä jäljellä olevat lausunnot, jotka on laadittu. Eli innovaatiounionista ensinnä. Yes. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους σκιώδεις συζητητές για την προθυμία τους να συμμετάσχουν και να... Haluaisin aluksi kiittää mietinnön esittelijöitä tästä työstä ja erittäin kiinnostavista osallistumisesta eh, kiitos myös komission sihteeristölle tästä avusta, erittäin hyödyllisestä avusta. Innovaatiokysymys vaikuttaa elämänlaadun parantamiseen, kansalaisten elämänlaadun parantamiseen sekä kriisistä ulospääsyyn tulevaisuudessa. Ja meidän mietinnömme aihe on tämä Euroopan parlamentissa. Haluamme tutkia sitä, mitä innovaatio voi tuoda elämänlaadun parantamiseksi, joista voi, kuluttajat voivat nauttia. Kuten tiedätte, niin tässä Paasin tekstissä on otettu esille ainoastaan tärkeimmät kohdat. Ja sanoisin, että innovaatio Euroopassa sillä on, mahdollis- sillä, on mahdollis- sillä on mahdollista luoda työpaikkoja ja tämä liittyy siihen, että pitää Äh, edistää innovaatiota tuotteissa, yrityksissä. On todistettu, että innovaatio on instrumentti, joka äh, luo uusia työpaikkoja. Sen lisäksi, kun sanotaan, että on heikkouksia ja liittyen äh, Euroopan unionin uusille markkinoille menemisessä on heikkouksia. Esimerkiksi on pääomaongelmia, pääomi- äh, rahoituksen kanssa on ongelmia sekä hajannuksen, äh, tarjonnan hajannuksen kanssa on ongelmia, niin pitää tietää, että meidän esityksemme pitää keskittyä äh, julkiselle ja yksityiselle alalle. Meidän pitää keskittyä pk-yrityksiin, mutta myös mikroyrityksiin, joilla on vaikeuksia päästä markkinoille jotta voitaisiin edistää äh, innovaatiotuotteiden äh, luomista. Lisäksi pitäisi toimia siten, että mahdollisuudet, äh, rahoitusmahdollisuudet olisivat hyviä, jotta yritykset voisivat huolehtia ja löytää ratkaisua, innovaatioratkaisuja. Kysymys, joka liittyy liittyy äh, kaupallistamiseen. Tämä vahvistaa hallintoa ja niin vähentää byrokraattisuutta. Innovaatio on myös erittäin tärkeää ympäristön suojelun kannalta ja tämä pitäisi liittää yritystoimintaan ja kuluttajien mahdollisuuksiin hyötyä Äh, edullisimmista tuotteista, erityisesti esimerkiksi leivän ja maidon hinnoista. Hyvä puheenjohtaja, halusin sanoa, että minun tekstini on paljon parempi, koska äh, varjoesittelijät ovat olleet siinä mukana. Meillä oli kokous Strasbourgissa ja haluaisin kiittää herra Purja ja rouva Roleta meillä on tai lähetämme tai olemme käsitelleet elintarvikkeita ja olemme myös viitanneet yhteisiin paikallisiin äh, viranomaisiin. Meillä ei ollut tässä aikaa tai tilaa ottaa käsittelyyn kaikkia kollegojen ehdotuksia, esimerkiksi Repon ehdotusta, joka liittyy innovaatioon ja Satoren ehdotusta ja kiitos varjoesittelijöille, he ovat parantaneet minun tekstiäni. Kiitos. Kiitos varjoesittelyiden puolesta. Että nyt on ihan nopea kierros PPEn puolesta ja onko kukaan SD puolesta. Kreutzmann, hänellä, hän on sanonut, että hän haluaa tehdä tarkistuksia. Ruule on täällä. Eräs vaan. Mr. President, I will be very short. Shall I... Niin, puhunko vain Satorin puolesta vai muidenkin varjo? Estilön puolesta. Häneltä sain nimittäin vähän paperiakin. I will do that. Uh, I... Tässä on kolme seikkaa. Se on innovaatio tärkeä asia. Uudessa innovaatiokonseptissa halutaan vahvistaa innovaatiounionia, mutta se on vain yksi osa koko asiaa. Tähän liittyy muutakin, mutta voin antaa varmasti kommentit sitten esitellä myöhemmin. Sitten kappale kolme. Satorin mielestä voisi olla hankala, koska tässä on suora linkki ekoinnovaatiotoimintasuunnitelmaan ja uusiin työpaikkoihin nuorten osalta. Tässä on myös yksityiskohtia. Ja sitten kolmas seikka. Häntä hieman epäilyttää viimeinen kappale, kappale kahdeksan, jossa Esteliä pyytää EU-strategiaa, jolla hintakysymys maataloussektorilla huomioitaisiin, varsinkin kun innovaatiotuotannosta puhutaan. Tässä palkat tulisi myös huomioida. Eli pitkälti nämä ehdotukset ovat hyödyllisiä ja Satori toivoisi, että niistä voidaan myöhemmin vielä keskustella. Kiitos. Uh, Mrs. Ruler. Sitten Rova Ruler. Heidi. Uh, everyone else has gone missing, so you're next. Te olette seuraava. Sorry, ich wollte nur sagen, ich bin auch an Frau Bericht. Sanon, että olen kiinnostunut tästä Roitovan vakuusasiasta, koska tietysti mikä nyt on sitten oikea kuluttajalle, niin se ei ole helppo sanoa. Mutta takaisin tähän haluan, haluan kiittää esittelijää. Hän on todellakin tarttunut moneen asiaan siitä, mitä me olemme sanoneet. Ja minun täytyy kuitenkin sanoa lisäksi, että Saksan käännös on ongelmallinen. Haluaisin tehdä joitakin tarkistuksia tämän käännöksen parantamiseksi. Jos ei ymmärrä mistään kyse, niin ymmärrä tekstiä, mutta minä tällaisia toimituksellisia muutoksia haluan tähän. Ja tee sille ehdotuksia. Um, just uh, one, a couple of points. Muutama asia. Ihan ensinnäkin kiitos, että liititte huomionne tähän mietintään. yksi asia, jonka haluan lisätä näistä tarkistuksista, on se, että on tärkeää, antaa paljon joustavampi järjestelmä, jotta tutkijat voivat liikkua yliopistossa toiseen. Tämä on erittäin tärkeää ja tähän liittyy meidän työhömme, äh, mitä tulee näiden äh, kompetenssien tunnistamiseen, tunnustamiseen. Ja innovaatio myös fokusoi tarpeeseen katsoa rahoituslähteitä yrityksille, jotka tekevät tai tuovat innovaatioita yliopistoista ulkopuolella. Ja tämä on erittäin tärkeä vaihe, jossa tarvitaan rahallista tukea. Ja se, että meillä on yhtenäismarkkinat ja riskipääoma, ja kun katsomme näitä äh, resursseja, niin tämä pitäisi mainita mielestäni tässä mietinnössä. Kiitos erittäin paljon, että johdatte tätä prosessia. Nyt meillä on joku Daratori. Onko tämä oikein? Kuka siellä on? meillä on tutkimuksen pääosastosta henkilö. Eli voisitteko esitellä itsenne meille? Niin, en ole Rovodilla Toori, niin kuin ehkä sieltä kaukaakin pystytte havaitsemaan. Muutama kommentti komissiolta Lausunto on tervetullut. On oikein hyvä, että valiokunnan rooli on aktiivinen innovaatiokysymyksissä, koska sisämarkkinakysymykset ovat tärkeässä roolissa, kun puhutaan innovaatioista. Tarvitaan dynaamisia sisämarkkinoita. Viime viikollahan komissio esitti vuotuisen eh, innovaatiotulostaulun ja siitä käy ilmi, että vieläkään emme ole kuroneet umpeen eroa Japaniin tai USA, mutta muut kurvat umpeen eroa meihin, varsinkin Kiina. Tämä on tärkeä viesti, eli ollaan vähän hankalassa tilanteessa. Pää, valtioiden päämiehet ovat tehneet päätelmiä innovaatiokysymyksistä perjantaisessa kokouksessa. Ja onkin mielenkiintoista nähdä, että hekin ovat tunnustaneet, kuinka tärkeä innovaation merkitys on tulevalle kasvullemme. Ja sosiaalisen mallin kestävyydelle. Jos sallitte puheenjohtaja muutama kommentti vielä esitettyihin kohtiin tässä ehdotuksessa komission kannalta katsottuna. Kohta viisi, en tiedä onko minulla tässä viimeisintä, mutta tässä kehottaa komissio tukemaan julkisen sektorin pyrkimyksiä ottaa käyttöön innovoivia lähestymistapoja. No komissio on tähän valmis, mutta tämähän pääasiassa on jäsenmaiden vastuulla. Eli ehkä kannattaisi tämä viesti myös jäsenmaiden suuntaan esittää. Kohta seitsemän on ehkä kohta kahdeksan uusimmassa versiossa, eli se kuinka hintakysymykseen puututaan. No, me ihan ymmärrä, mikä tässä mielestäni on ongelma, eli onko innovaatio ratkaisumalli tähän ongelmaan ehkä jokin muu ratkaisumalli voisi olla parempi, mutta tähän haluaisimme hieman lisäselvyyttä. Muutoin pitkälti tuemme kovasti esitettyjä seikkoja ja myöskin äsken esiin nousseita kysymyksiä liittyen eh, yrityspääomaan ja eh, näihin hankintakysymyksiin. Kiitos, on hyvä nähdä, että olette taas täällä valiokunnassa. Te käsittelitte yhtenäismarkkinastrategiaa muutama vuosi sitten, joten tunnette meidän työnne. Erittäin hyvä, että työskentelette tämän tärkeän strategian puitteissa nyt. Nyt aikataulusta. Ensimmäinen maaliskuuta tarkistukset ja toinen, 22. maaliskuuta keskustelu ja sitten 13. huhtikuuta äänestys. Haluaisitteko vielä sanoa jotakin muuta? Tämä on aivan oikein hyvä puheenjohtaja. Kiitos kollegoille kaikista näistä kommenteista. Odotan innolla tarkastuksia ja toivotan teille erittäin hyvää keskustelua seuraavassa kokouksessa. Kiitos. Sitten ihan lyhyesti. Nyt mennään eh, Rova Shademosen mietintöön. Meillä on erittäin vähän aikaa, mutta ihan lyhyesti tästä. Ja formen, eh, ja, det har været lang eftermiddag, men det er også. Kiitoksia puheenjohtaja. Pitkä lentopäivä, mutta kyllä tämä sujuu. No, neljä lyhyyttä huomiota vastuuvapaudesta. Kyllä, tiedän, että tämä on vähän pitkäveteistä talousasiaa, mutta hyvin tärkeää on se, että tämäkin lausunto laaditaan. Se on parlamentin rooli huomioida, että raha käytetään järkevästi EU-ssa. Ja siihen liittyy tämä vastuuvapauslausunnon laatiminen. Kaikki sujuu hyvin meidän osa-alueellamme, onneksi. Kaikki sujuu oikeaan suuntaan mennen. Ei oikeastaan ole paljonkaan valittamisen aihetta. Kolmas asia. Että jollakin alueella tarvitaan vielä enemmän avoimuutta siitä, miten rahaa siellä käytetään. Ja omilla jollakin alueella ei käytetä kaikkia rahoja ja sitten on vaikea saada tietää, näistä rahoista ja positiivista on tämä kuluttajatulosta, siitä on jo puhuttu. Sitten on tarkistusten määräaika maanantaihin kello viiteen mennessä, joten joitakin mukautuksia voidaan ottaa tähän vielä mukaan, jos pidätte sitä tapellisena. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Mr. Kiitos, Rova Schaldemose. Sitten meillä on Imanova, Ruule. Ja onko muita puhuja? Ei. Meillä ei ole muita varjoesittelijöitä täällä. Really briefly, I would like to thank Madame Schalde. Haluaisin kiittää Rova Schaldemosia tehdystä työstä ja voimme tukea esitystä ja että tässä erikseen viitataan Solvet-ohjelman ja sitten pienempiä tarkistuksia liittyen pk-yrityksiin ja niiden rooliin ja merkitys niillä on yhtenäismarkkinoihin. Ja olisi hyvä, jos komissio arvioisi nykyohjelmien tehokkuutta ja PK-yritysten roolia niissä. Kiitos. Sitten Ryyle. Okay. Oletteko tyytyväinen tähän? Hyvä. Hyvä. Sitten ollaan tehtykin melkein kaikki, eli saimme päivämäärät, eli erittäin paljon kiitoksia, että olette täällä tänään ja toivottavasti olette nauttineet näistä keskusteluista tänä iltapäivänä. Kiitos erittäin paljon. Nyt olemme aikataulusta edellä, eli tämä oli huomattava muutos. Niin minulla on hyvä maine siinä, että saan kokoukset päätökseen ajassaan. Sitten viimeinen kohta. Erittäin paljon tervetuloa Rova Senalova. Teidän ensimmäinen mietintönne tässä valiokunnassa Euroopan laisesta yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen alalla. Meillä on tässä mietintö luonnos Herra Loik on täällä. Croisen piti valitettavasti lähteä. Clarken ei ole täällä, mutta minulla on häneltä muistiinpanot. Herra Tyrnen ei ole täällä ja Rova Ruule ehkä sanoi jotakin ja muutkin ovat lähteneet. Joten olkaa hyvä ja esittäkää tämä lausuntonne. Meillä on... Onko täällä joku komissiosta? Ei ole enää ketään komissiosta paikalla. He lähtivät aikaisin ennen muita. Nyt me olemme viisi minuuttia etuajassa, joten voisin antaa niille puheenvuoron, mutta jos he tulevat, niin he voivat puhua sitten. Vážený pane předsedo, eh, v prvé řadě děkuji za slovo i za vstřícnost při... Niin, hyvät naiset ja herrat. Kiitos mahdollisuudesta puhua. Toivottavasti ehdin myös tässä vielä lennolleni. inko valiokunta on yksi valiokunnista, jotka valmistelevat esitystä liittyen tähän asiaan. Vastaava valiokuntahan on työllisyysvaliokunta. Aihe on varsin laaja ja olen kiinnittänyt huomiota varsinkin kysymyksiin, jotka koskevat sisämarkkinoita. Enkä halua nyt tässä tehdä päällekkäistä työtä muiden valiokuntien kanssa. Siksi monia tärkeitä aspekteja ei omasta esityksestäni löydy siksi, että ne on huomioitu muiden valiokuntien esityksissä. Puhutaan siis ammatillisesta koulutuksesta ja tarkastelen tätä yhtenäismarkkinoiden aspektin kannalta ja näin ollen työmarkkinoiden kannalta. Koulutettu väki on erittäin merkittävässä roolissa, jos edistyksestä puhutaan ja elinikäinen oppiminen ja siihen liittyvät prosessit ovat tärkeitä. Ja mielestämme tässä yhteensopivuutta koulutusjärjestelmien välillä tulisi painottaa. Ja myöskin kielten opiskelu on tärkeä asia. Ja on mahdollistettava myöskin korkean tason harjoitteluohjelmat ulkomailla. Järjestelmiä tulee saattaa yhteensopivimmiksi ja kaiken kaikkiaan katsoisinkin, että tunnustusdirektiivi ammattipätevyyksien osalta on erittäin tärkeä asia ja tätä direktiiviä tulisi ryhtyä tarkastamaan uudelleen myöskin ammatillisen koulutuksen osalta. Kommunikaatioyhteydet eri koulutusyksiköiden ja työnantajien välillä myöskin tärkeä asia tarvitaan koulutusohjelmia myöskin julkisille viranomaistahoille ja kuluttajille, varsinkin kun puhutaan sisämarkkinoita koskevasta EU-lainsäädännöstä. Täällä on tietysti myös monia muita tärkeitä tähän liittyviä aspekteja, mutta halusin pitää tämän alustukseni lyhyenä. kun opiskelee vieraassa kulttuurissa. Ja ajattelee kaikissa toimissa kuluttajaystäville sitä lähestymistapaa, niin tällöin asioissa edetään sopivalla tavalla. Ja tässä aikataulu on melko lailla tiukka parlamentin osalta ja ehdottaisin ensi viikolle varjoesittelijöiden kanssa tapaamista Strasbourg-viikolle siis. Ja kaikki kommenttinne, hyvät naiset ja herrat, ovat ilman muuta tervetulleet. Kiitos erittäin paljon Rova Senalova tästä erittäin hyvästä mietinnöstä. Sitä herra Rikki. Euh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös esittelijää tästä erittäin kiinnostavasta työstä. Hän selitti meille tämän mietinnön hengen. Ja me olemme samaa mieltä tietysti näistä suurista ajatuksista, jotka tähän liittyvät, jotta pääsimme yksittäismarkkinoille, niin tarvitaan tietysti kilpailukykyisempää taloutta ja innovaatioita rikkaampaa taloutta ja siksi tarvitaan erittäin koulutettua työvoimaa. Olemme samaa mieltä siitä, että me olemme näistä perusasioista, joita meidän esittelemme tässä esitteli. Tietyt huomautukset meille on erittäin tärkeää ja meillä on tarkistuksia, jotta hieman tarkennamme asioita. Eli näiden kompetenssien tunnustaminen on erittäin tärkeää ja tätä pitää tietysti tätä direktiiviä uudistaa hieman, mitä tulee näihin arvioihin, joita tällä hetkellä on käytössä. Voitaisiin tarkentaa ehkä sitä, että voitaisiin paremmin käyttää työvälineitä, jotka ovat, joita on olemassa tällä hetkellä Kööpenhaminan prosessin puitteissa ja eurooppalaista järjestelmää, eurobassia ja kaikkia niitä välineitä, niitä pitäisi arvioinnin jälkeen käyttää paremmin ja ne pitäisi saada paremmin käyttöön. Haluaisin myös tietysti painottaa kaikkea sitä, mitä Rova Selanova sanoi kilpailukyvystä, eli tarvitsemme koulutettua työvoimaa. Erityisesti painotan sitä, että meillä on tärkeää parantaa pysyvästi Äh, ammattikoulutusta, niitä, ne tarpeet huomioon ottaen, mitä on työmarkkinoilla. Eli tarvitsisimme enemmän vaihtoa ja äh, näiden, näissä koulutusjärjestelmissä jäsenvaltioissa. Eli opisk- äh, tai työ, opettajien järjestöjen ja muiden ammattijärjestöjen välillä ja työmarkkinoille erityisesti. Tämä on erittäin tärkeää, että otetaan pysyvästi huomioon tämä ammatillinen koulutus työmarkkinoiden tarpeiden näkökulmasta. Tämä muuttuu koko ajan tämä tilanne. Meidän pitäisi myös tarkentaa työharjoitteluiden asemaa ja ottaa sellainen eurooppalainen puitereferenssi referenssi työharjoittelulle. Tietysti pitää päästä e- eroon nykyisistä esteistä, mutta pitäisi myös saada tällainen laatupuite työharjoittelulle Euroopassa. Ja sitten viimeinen kohta, yritän sanoa tämän nopeasti, liikkuvuus. Eli on olemassa eurooppalaisia ohjelmia, esimerkiksi Leonardo da Vinci, jossa edistetään liikkuvuutta Euroopassa. nämä ohjelmat on olemassa ja niitä pitää laajentaa ja kehittää. Ja pitäisi saada sillä, että opintopisteet, joita näistä ohjelmista, ohjelmista saadaan, niin niiden ei pitäisi, tai niitä ei pitäisi kieltää. Eli pitäisi taata ja vakauttaa näitä järjestelmiä ja kehittää mahdollisesti. Eli nämä ovat ne kohdat, joista halusimme hieman tarkentaa, mutta ihan pieni kysymys ehkä, jos olisi mahdollisuus pienelle keskustelulle. Kohdassa kuusi, kun viittaatte palveludirektiiviin, niin kuinka, mitä te oikein tarkoitatte? tällä viitteellä tähän palveludirektiivin kohdassa kuusi. Kiitos. Uh, thank you very much, Mrs. Kiitos erittäin paljon. Nyt taidan ollakin ainoa varjoesittelijä, joka on vielä pystyssä. Kaikki muut ovat lähteneet. Ihan muutama kommentti McClarkin puolesta. Tämä on erittäin hyvä paperi ja hyvin rikas lausunto. En työllisyysvaliokunnalle. Tämä antaa meille mahdollisuuden lisätä muutama asia tähän, kuten edellinen puhuja sanoi, olen samaa mieltä. Minun lisäykseni mielestäni olisi erittäin kiinnostavaa. Meidän pitäisi ehkä ottaa hieman tai painottaa enemmän tätä EU 2020 osuutta tässä. Jos katsomme EU 2020 strategiaa, niin kuten komission raportissa sanotaan, jäsenvaltiot ja niiden järjestelmissä pitäisi painottaa enemmän innovaatiota ja yrittäjyyttä, koska nämä ovat erittäin tärkeitä taitoja innovatiivisessa Euroopassa ja tämä liittyisi tähän keskusteluun, joka me olemme käyneet. Haluaisin tehdä muutaman tarkistuksen tähän suuntaan. Erittäin kiinnostavia asioita tässä on koulutuksesta ja yrittäjyydestä. Ja tämä liikkuvuusasia, jonka otitte esille, puhuitte kielen opiskelun painottamisesta. Tämä on osa sitä, mutta minusta vaikuttaa siltä, että mitä liittyy luovuuteen ja innovaatioon, niin myös kansainväliset kumppanuudet hyödyttävät näitä aloja. Eli haluaisin ehdottaa, että nämä lisätään tähän. Sitten toinen asia on se, että Äh, näiden että ihmiset voisivat jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan ja että ihmiset voivat viedä tätä kehitystä mukanaan, jotta ne saisivat esimerkiksi äh, koulutus- tai harjoittelukokemusta eri maissa. Tämä olisi erittäin tärkeää tulevaisuuden maailmassa, jotta saadaan äh, koulutettuja työntekijöitä eurooppalaisille yhtenäismarkkinoille. Ja lopuksi minäkin äh, kiinnitin huomiota tähän palveludirektiivikohtaan. Pitäisi huomata, että sisämarkkinoiden tietojärjestelmä, joka, on, äh, joka toimii ihmisille, joilla on vaikeuksia saada koulutuksensa hyväksytyksi muissa maissa, niin tämä pitäisi ottaa huomioon, koska tämä on sellainen alue, jolla meidän pitää toimia, koska tiedämme meidän työstä tässä tunnustamisessa, että meidän työmme on erittäin tärkeää ja sisämarkkinoiden tietojärjestelmässä tähän voitaisiin puuttua. Eli tässä minun osuuteni. Nyt pyydän, meillä on rouva, yritän ääntä tämän oikein, Röges menikö se oikein, ja rouva Chatali, haluatteko molemmat sanoa jotakin, sitä en tiedä, mutta haluan antaa teille pari minuuttia kummallekin. Reuters on koulutuksen ja kulttuurin pääosastosta ja Chatterley on Digin yksiköstä. Onko tämä oikein? Kuka puhuu ensin? Rova Tricis. Very much um, for giving me the floor. Um, Kiitoksia puheenvuorosta. Voin olla vain samaa mieltä useimpien puheenvuorojen kanssa. Erityisesti tämä liikkuvuusnäkökohta. Ja siihen liittyvät kumppanuudet ovat tämän ruukkeen sopimus harjoittelupaikoista harjoittelusta Euroopassa. Ja se on myös sopusannossa 2020 strategian kanssa ja Youth in the Move-aloitteen kanssa. Meille on tärkeää kuitenkin myös se, että tehdään laatunäkökulman kanssa työtä liikkuvuudessa, harjoittelussa, koska usein Leonardo da Vinci-ohjelmassa esimerkiksi liikkuvuutta tapahtuu mutta verrattuna korkeakoulutukseen sen taso on vielä alhainen. Haluamme kuitenkin parantaa laatua sekä lähettävillä että vastaanottavilla organisaatioilla. Haluamme nähdä, että PK-yritykset olisivat mukana liikkuvuusohjelmassa Euroopassa. Työtä on vireillä laadussa, järjestelyissä, ohjelman sisällä. Sen lisäksi en oikeastaan voi sanoa paljon kommenteista, joita esititte ammattipätevyysdirektiivistä ja palveludirektiivistä antaisin sinne mieluummin puheenvuoron kollegalleni Markt-pääosastolta. Kiitos. On hyvä, että inko valiokunta on kiinnostunut aiheesta. Ja asia, jonka nyt esiin nostaisin, liittyy kohtaan neljä suosituksissa. Eli tulisi vahvistaa ö, yhteyttä nykyjärjestelmin ja Bologna-prosessi ja nykyiset ö, puitteissa tulisi huomioida. Olisimme halunneet tähän kohtaan pientä muutosta, koska mm, oikeudellisesti tarkastellen – mielestämme ei ole mahdollista vahvistaa kolmen eri asian kanssa tehtävää yhteistyötä. Ensinnäkin direktiivi, joka kuuluu ähm, oikeuteen, sitten Bologna-prosessi, joka on hallitusten välinen prosessi, ja sitten taas koulutukselliset järjestelmät, jotka kuuluvat jäsenmaiden vastuualueelle. Eli kuten tiedätte, olemme tehneet tutkimuksen jossa tutkitaan, mitkä ovat suhteet tämän ammatillisen koulutuksen direktiivin ja koulutusuudistusten välillä. Ja odottaisimme tutkimuksen tuloksia, johon sitten jatkotoimet pohjaisimme, jotta ymmärtäisimme, mikä olisi paras lähestymistapa. Tehdä koulutusuudistuksia liikkuvuuden tehostamiseksi? Well, thank you very much. Kiitos erittäin paljon. Eli ehdotatte, että me pyytäisimme teitä tarkastamaan tätä, jota nyt teettekin. Eli esittelijä varmasti haluaisi arvioida tämän menestyksen, mutta jätän tämän tälle hieman tilaa halusitteko vielä Rouva Sehnalova sanoa jotakin ja sitten vielä muut kommentit? bych v prvé řadě chtěla poděkovat eh, všem za velmi, velmi zajímavé připomínky eh, k těm otázkám. Haluaisin kiittää mielenkiintoista kommenteista. Kohta kuusi. Varmaankin tämä voidaan selvittää. Olen valmistamassa kokousta meille Strasbourgiin Itse asiassa ajattelen tiettyä parhaiden käytäntöjen vaihtoa. Sen vuoksi otin tämän viittauksen kohdassa kuusi. Sitten kohta neljä. Komissio on minun ottanut jo yhteyttä potentiaalisen muutokseksi olen sen hyväksynyt. Siinä mennään samaan suuntaan. Kiitoksia kaikista kommenteista ja todellakin odotan tapaavani teidät kaikki Strasbourgissa. 14 helmikuuta taisi olla tarkistusten jättämiselle määräaika ja sitten äänestys myöhemmin. Tämä on oikein, tämä on ystävänpäivä, ystävänpäivä tarkistukset kello kolme, kello 15 ja sitten tästä äänestetään 16. päivä. Eli tässä kaikki. Me lopetamme hieman aikaisin, mikä on ihmeellistä, mutta valitettavasti valittelut vielä ihmisille, jotka halusivat kuulla Korholan ja minun esityksen tämä show li- lykätään seuraavaan kokoukseen, joka on 28. helmikuuta Brysselissä kello 15-18. Ja siellä keskustellaan äh, markkinalaista ja sitten Mandevesin äh, lausuntoluonnos käsitellään silloin. Eli odotan näkeväni teidän sinnoin ja erittäin mukavaa iltaa kaikille. Ja toivottavasti saatte, ehditte lennollenne. Tämä kokous on päättynyt.